Eh, minun äänestyskorttini on kadonnut. Eh, minä eh, äänestin tässä plussaan. Voi, voi. Ehkäpä henkilöllisyysvarkaus. Joku äänestää kortillasi muualla. No niin, seuraava äänestys. Uh, Toinenkin kortti tässä, joka ei toimi. Minä sain tämän juuri, joten siinä on varmaan joku ongelma. Kokeillaanpa toista konetta. No kiitti kuitenkin. Okay, I hope my tech- Toivottavasti teknistä apua voidaan nyt käyttää äänestyksen Se huomioidaan kuitenkin loppuäänestyksessä myös teidän äänenne. Sitten voidaan manuaalisesti laskea, jos menee tiukaksi. No niin. Sitten toimitamme seuraavan äänestyksen sekin siirtymisestä, siis ykkösestä, siis kakkoseen. Nyt on kyse päätöksestä 2008-839. Onko meillä kaikilla nyt oikea? Ja kansanpuolue erottaa yhtenä ryhmän äänestämistä. Sopiko muille? Hyvä, erinomaista. Yksi äänestys äänet puolesta ja vastaan. Tyhjää. Ei, tyh, yksi tyhjä. Tarkistukset on hyväksytty ja nyt sitten vielä loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Tavarisin konekin toimi, kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Alvaro mukaan. Eli 36 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Tämäkin on hyväksytty hyvin laajalla enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle vielä kerran. Sitten seuraava äänestys, joka on Euroopan parlamentin neuvoston asetukseksi ja bla bla bla. Maahanmuuttoalan yhteishenkilöverkoston perustavan esittelijä on Diaz de Mera, Garcia Consuegra, Okay. Uh, to... No niin, täsmennettäkö vielä, kerrottakoon, että tämä on vain suuntaa antava äänestys. Ajatellen neuvosteluja, joita käydään, niin että esittelijä sitten tietää, miten voidaan paremmin pärjätä neuvottelussa. Okei, okay, selvä. Tarkistus kahdeksan Kelleriltä puolesta Those against. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys alkaa. Has everybody... kaikki äänestäneet. Kyllä äänestys päättyy todellakin hylätty 17.21.1. Tarkistus 9 on peruttu, tarkistus 10 kelleriltä puolesta vastaan tyhjää enemmistö hylännyt. Tarkistus 11 kellereitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kelleriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 jomilta puolesta vastaan tyhjää Haluaisin tämän tarkistuttaa koneellisesti. 13 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä, oikeastaan kahdella, koska yksi ilman korttia. 14 peruttu, 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksyt 17 puolesta vastaan tyhjää tiukkaaksi meni. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. 22, 18 hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää, vaikeaa arvioida, sanoisin hylätyä äänestämme koneellisesti. 18. Äänestys alkaa ja päättyy. Selvästi hylätty, kyllä. 20 puolesta vastaan tyhjää. Kovin tiukkaa. Olen paulani kollegat, mutta koneellisesti ja äänestys alkaa ja päättyy 22.18 hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sanoiko 19? No sitten 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaanko? No joo, 20. Y 22, 18 hyväksytty, sama enemmistö. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Sanoiko 21? 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta ei kun anteeksi, 23 puhujaa korjaa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty. Tarkistamme, kun äänestys alkaa ja päättyy. Todellakin hylätty. Alvaronkin äänellä. 22 puolesta 24 olet oikeassa. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää Haluaisin tarkistuttaa, kai hylätty, mutta 22. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 peruttu. Kaksi johdatuskappaleisen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta Ai, se raukeaa viisi. Te olette kovin valppaita tänään aamulla. Vii puolesta kädet ylös. Puolesta sitten vastaan. Tyhjää. Halusin tämän tarkistuttaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22.18 siis hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän raukeaa, selvä. Nyt olen väärässä palst- väärällä palstalla. Loppuäänestyskin niin tarvitaan vaikka Se nyt on vain suuntaan antava joka tapauksessa. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyksi vastaan. Siis sitä ei hyväksytty, mutta sai tukea yksi vastaan ääni. tykö esittelijälle neuvotteluissa? Seuraavaksi Tavaresin mietintö yhteisen uudelleen sijoittamisohjelman perustaminen. Esit esittelijä ja varjoesittelijät sanovat, että voitaisiin yhtenä ryhmänä äänestää, ja enkä lue kyllä liitettä. Yksi äänestys siis. Suunta antava tämäkin. Ai anteeksi, vahvistus. Suunta antava sano tässä. Vahvistusäänestys. Vahvistus puolesta vastaan tyhjää Yksi tyhjä, yksi vastaan. Eh, vieläkö tarvitaan loppuäänestys koneellisesti? Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. No se on kyllä hyväksytty hyvin isolla enemmistöllä, plus sitten Alvaron äänekin 39.11. Onnittelut tavarisille. me. Um, next report. Seuraava Tavaresin mietintö. Äänestyslista vahvistusäänestystä varten. Minä en lue tätä kaikkea, eli äänestämme nyt antavan äänestyksen tuloksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi vastaääntä. Ja sen jälkeen loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten äänestämme Gaalin mietinnöstä Euroopan unionin liittymistä ihmisoikeuksien perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn eurooppalaisen yleissopimukseen koskevat institutionaaliset näkökohdat. Tarkistus 1. Verja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Täällä on äh, kolmen sivun äh, tarkistus, tarkistus kaksi, suullisine tarkistuksineen, voimmeko äänestää? Äh, suullisine tarkistuksineen, ei kukaan vastaan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja tarkistus. Ja toinenkin suullinen tarkistus kohtaan kaksi suullinen tarkistus Hautalalta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus kolme Versaa puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta katsotaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tosiaankin hylätty suurella enemmistöllä. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi suullisine tarkistuksineen. Ei kukaan vastaan, eli puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi suullinen tarkistus myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän, ei näin, koska ne kompromissitarkistus hylättiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Katsotaan se vielä koneellisesti. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty tosiaankin 25 puolesta 18 vastaan. Seuraava raukeaa ja 10 raukeaa 11 sitten puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 13 raukeaa, 14 raukeaa myös ja kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äh, kompromissitarkistus. Ei vaan siellä on yksi raukeamaton eli 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus, niin, sieltä seuraavat raukeavat. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan, tyhjää, Tämähän haluaisin katsoa vielä koneellisesti. 23 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 ja herra Alvaro ja 18 vastaan hyväksytty. 24 puolesta. Nostakaa, nostakaa käteenne, vähän vaikea nähdä muuten. Ja vastaan. Oikein hyvä. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se hyväksyttiin, mutta katsotaan vielä siitä koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tosiaan hyväksytty 25 puolesta, 18 vastaan, kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty ja seuraavaksi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 suullisen tarkistuksinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Siitä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, ei yhtään tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Oikein hyvää työtä. Eikö se näy taululla? Hi. Um, okay, next one. Ja seuraava äänestys Rova Papadopoulon mietintö, komission tiedonanto, luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettava yhteisön lähestymistapa, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus kaksi. Voidaanko äänestää nämä kaikki yhtenä ryhmänä? Kolme ensimmäistä, eli kakkonen ja kolmonen yhtenä ryhmänä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen yhdeksän puolesta vastaan. Ja tyhjää. Joku kyseenalaistaa ryhmänsä äänestyslistan ilmeisesti. Minusta vaikuttaa, että se hylättiin, mutta katsotaan se vielä koneellisesti. Äänestys alkaa, eli kohta yhdeksän. Siinä sanotaan alkuperäinen teksti, esittelijä suluissa. Kohta yhdeksän, alkuperäinen teksti. Joko kaikki äänestivät, äänestys päättyy. 20 puolesta, 17 vastaan, ei tyhjiä. Kohta 11, alkuperäinen teksti esittelijä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. No sitten se tarkistetaan vielä sähköisesti kohta 11 ja äänestys alkaa. Voisitteko äänestää siinä naapurissa? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 18 vastaan, ei tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 4 vedetty pois. Ja nyt suullinen tarkistus kohtaan 12 EPP-ryhmästä. Onko kukaan vastaan ja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Tarkistus 5 Wikström puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 kahdessa osassa Alden pyynnöstä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten ähm, seuraava raukeaa. Ei vaan kyllä meidän täytyy äänestää alkuperäisestä tekstistä, koska ensimmäinen osa raukesi. Ketkä kannattavat äh, alkuperäistä tekstiä äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on vedetty pois. Ja loppuäänestys, vielä sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut rouva Papadupulle. Papadupululle. Ja kaikki äänestyksethän on nyt äänestetty. Oikein hyvä. Kiitoksia kollegoille. Olitte suureksi avuksi. Olimme tehokkaampia kuin arvasimmekaan. Hey, um, colleagues. No hyvät kollegat, nyt me menemmekin sitten seuraavaan aiheeseen. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia. Voisitteko te käydä keskustelunne tuolla ulkopuolella, olkaapa hyvä. Hyvä. Olkaa hyvä ja istuutukaa jatketaan äh, keskustelua ja käännetään puhelimet pois. Kohta 11 esityslistalla äh, lasten seksuaalinen hyväksykäyttö, äh, seksuaalinen riisto, lapsipornografia, puitepäätöksen 2468 kumaaminen. Tämä on ensimmäinen keskustelu tästä esittelijä Angelilli EPPn puolesta. Ja tämä on ensimmäinen keskustelu, joka asiasta käydään komission esitys, direktiiviesitys, jonka avulla torjutaan seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista riistoa sekä lapsipornografiaa. Ja tämä tulee puitepäätöksen tilalle samasta aiheesta kolmannessa pilarissa, joka mm, ei enää ollut voimassa Lissabonin myötä, Lissabonin sopimuksen myötä. 82 artikla Lissabonin sopimuksessa ja 83. Tässä LIBE-valiokunnan pitää keskittyä tähän asiaan, koska tässä eh, asiassa pitää lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä eh, erittäin tärkeitä ratifiointeja. Esittelijänä Angelilli, komissio ja neuvosto myös esittelevät tästä aiheesta. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron eh, esittelijälle rouva Angelilin, sen jälkeen komissio ja neuvoston edustaja on äh, tässä vaiheessa varmasti tullut. Me äänestimme niin nopeasti, että neuvoston edustaja ei vielä ole paikalla, mutta edustaja Angelilli, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Direktiivin esittelyssä liittyen lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön ja lapsipornografiaan Haluaisin ennen kaikkea kiittää komissiota. Kiitokseni ei ole pelkästään muodollisuus, vaan se liittyy sisältöön. Minä uskon, että komissio on tehnyt hyvää työtä ja on nyt esitellyt hyvän ehdotuksen. Esityksen tavoitteena on nimenomaan korvata puitepäätös 2004 vuodelta ja laatia uusia säännöksiä. Jotkut ovat hyvinkin tärkeitä. Ensinnäkin halutaan parantaa rikos, rikosoikeudellista toimintaa rikollisia vastaan. Halutaan myös parempaa ja päivitetympää suojaa hyväksikäytön ja riiston uhreille. Tämä esitys pyrkii esittämään laajempaa strategiaa myös ennaltaehkäisyssä, myös muussa kuin lainsäädännössä. Mitä tulee rikosoikeudelliseen toimintaan, niin tavoitteena on pitää rikoksena vakavia hyväksikäytön muotoja. Niitä ei tässä vaiheessa ole huomioitu nykyisissä säädöksissä. Yksi esimerkki vain. Tässä uudessa ehdotuksessa on ajateltu, että grooming houkuttelu on myös ö, rikos, jos tarkoitus on nimenomaan tähdät seksuaaliseen hyvin, hyväksikäyttöön. Tässä halutaan myös vielä parempaa päivitentympää määritelmää lapsipornografia käsitteelle. Sellainen määritelmä, joka ottaisi huomioon myös tämän haavoittuvuuden alaikäisten kohdalla seksuaalisessa hyväksikäytössä ja riistossa. Tätä ei puolestaan ole myöskään tässä nykyisessä säädöksessä halutaan selkeämpiä, täsmällisempiä, yksityiskohtaisempia määräyksiä myös, jotta voidaan ulkomailla tehtyjä rikoksia asettaa syytteeksi. Tässä on kyse muun muassa seksiturismista siis. Mitä tulee puolestaan lapsipornografian levittämiseen internetissä, ja tämähän on kysymys, joka on hyvin arkaluontoinen, mutta tässä olen aivan samaa mieltä komission esityksen kanssa, niin tavoitteena on puuttua kahdella rintamalla. Ensinnäkin mahdollisimman nopeasti, jotta pystytään estämään pääsy näille sivuille, joissa on lapsipornografista materiaalia. Sitten ennen kaikkea meidän täytyy jotenkin rajoittaa internet-sivut, joissa on lapsipornografista aineistoa. Tämä on siis kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka pyrkii estämään lapsipornografisen materiaalin levittämistä verkossa. Tässä en sen enempää esittele tätä omaa osuuttani. Niin olen aivan vakuuttunut siitä, että varmasti on syytä pohdiskella monen kohdin tätä. Haluaisin kuitenkin vielä toistaa sen, että kyse on hyvin yksityiskohtaisesta ehdotuksesta. Se on päivitetty. Se ottaa huomioon myös näkökohdat, jotka ovat aika innovatiivisia. Varsinkin minä uskon, että tämä ehdotus kiinnittää huomiota ennen kaikkea alaikäisen intresseihin. Olen kiinnostunut nyt kuulemaan kollegojen esityksiä ja ehdotuksia. Yhtä lailla olen myös kiinnostunut kuulemaan, mitä mieltä ei pelkästään komissio, vaan neuvostokin on. Thank you very much, Mrs. Angelili. Um, shall I Kiitoksia, rouva Angelili. Pyytäisin ensin komission edustajia puhumaan. Minulla ei ole nimeä. Kertokaahan se puhutte komission puolesta. Thank you very much, Mr. Chair. My name is Reinhard Priebe. Kiitoksia. Olen eh, Reinhard Priebe ja minä vastaan näistä asioista komissiosta, komissiossa. Anteeksi, minä pyydän anteeksi sekä puheenjohtajalta että muilta jäseniltä täällä, että tulin vasta nyt paikalle. Jos haluatte, voisin lyhyesti antaa johdannon ja kertoa tästä ehdotuksesta. Minä olin täällä ajoissa paikalla ja huomasin, että esittelijä oli aika tyytyväinen, mutta kuitenkin varmaan olisi hyödyllistä antaa vielä joitakin lisäselvityksiä siitä, miten me suhtaudumme tähän ehdotukseen ja sen suhteisiin aikaisempiin teksteihin. Kun seksuaalisesta hyväksikäytöstä lasten kohdalla puhutaan, niin silloin puhumme erittäin vakavasta aiheesta – Ja tällä tavalla lapsia käytetään hyväksi tällaisessa tilanteessa, joka vahingoittaa lapsia usein koko loppuiäksi. Ehdotus, jonka komissio on tehnyt, seurailee komission aikaisempia ehdotuksia puitepäätökseksi tästä samasta aiheesta, jonka teimme viime vuonna. Ja, ja se tuli voimaan eh, Lissabonin sopimuksen yhteydessä ja nyt on aika uudistaa näitä ehdotuksia. Tässä uudessa ehdotuksessa on sekä uutta että vanhaa. Se on vanhaa eh, siksi, että se hyvin eh, paljon kattaa sitä, mitä aikaisemmassakin ehdotuksessa on ollut, mutta tämä uusi osa taas sitten on tällainen kokonaisvaltainen, jossa on syyttämisasioista ja uhrin suojelusta erinäisiä määräyksiä. Tämä vastaa uutta järjestelmää Euroopan neuvostossa ja tässä on lisäarvoa. Nyt rikoksiin puututaan hyvin monella tavalla. Ensinnäkin lakiin tulee tällaisia vakavia lasten vakavia eh, hyväksikäyttöjä, jotka täl, tällä hetkellä eivät vielä ole kriminalisoituja. Toiseksi IT-ympäristössä esiintyy uuden tyyppisiä eh, hyväksikäyttötapoja. tapoja esimerkiksi lapsipornografiaan liittyviä eh, downloadauksia. Ja sitten kuinka, kolmanneksi, kuinka käynnistetään oikeudelliset menettelyt ja kuinka rikoksia tutkitaan ja kuinka kanteita nostetaan. Ja sitten syyttämisprosessista ulkomailla tehtävät rikokset. Tässä tehdään muutoksia niin, että syylliset joutuvat oikeuden eteen, vaikka he eivät olisikaan EUn jäsenmaassa, eli on kysymyksessä seksiturismi. Sitten uhrin suojelu. Täytyy huolehtia siitä, että uhrit saavat oikeutta ja ettei ettei heidän tarvitse liikaa osallistua näihin prosesseihin, rajoitetaan kuulustelutilanteita. Kuudeksi, rikosten ehkäiseminen. Erityisohjelmia er, ohjelmia pitäisi olla rikoksen tekijöille tarjolla, jotta he jatkossa e, luopuisivat tällaisten rikosten tekemisestä. On myöskin estettävä pääsy porno, lapsipornosivuille, jotka usein ovat Euroopan ulkopuolella olevissa palvelimissa. Tällaisia seikkoja Nämä ovat näitä ydinasioita, joita direktiivissä pyritään uudistamaan. Sitten haluaisin eräitä muita seikkoja myöskin mainita tässä, jotka mielestäni ovat tärkeitä silloin, kun direktiivin uudistuksesta on kysymys. Me tähtäämme siihen, että lapsipornografia määriteltäisiin tarkemmin. Ja vähimmäisessä pitäisi olla määriteltynä ja sitten pitäisi olla viisi eri rangaistustasoa aina rikoksen vakavuudesta riippuen. Me haluamme myöskin tästä, mm, että tämä toimisi myöskin pelotteena ja me haluamme kansallisia määrä lapsiporno sivuille pääsyä rajoitetaan. Tällaiset pääsyn estämiset ovat hyvin tärkeitä, koska siinä vaiheessa, kun ehdotus tuli, niin tuli paljon väärinymmärryksiä. Me täällä on nyt uusia keinoja torjua internetpornografiaa. Lasten suojelu seksuaaliselta hyväksikäytöltä on kansalaisten suurimpia huolia. Ja tämä on sellainen aihe, josta on hyvin laaja konsensus olemassa. Kansalaisjärjestöt tukevat hyvin voimakkaasti tätä komission ehdotusta. Me myöskin tiedämme sen, että parlamentti on hyvin kiinnostunut suojelemaan lapsia. Ja kun tämä ehdotus aikanaan tehtiin, niin siihen otettiin elementtejä viime vuonna vuotisesta parlamentin päätöslauselmasta, joka koski tätä aihetta. Hyvin monet asiat, jotka parlamentti identifioi keskeisiksi, ne on otettu mahdollisimman tarkkaan mukaan tähän tekstiin. Ja Tämän eh, direktiivitekstin tarkoituksena on lähentää lainsäädäntöä eri maissa. Sitten ihmiskauppa asioissa. Tässä nyt eh, on ensimmäinen tilaisuus, jossa parlamentti voi olla yhteislainsäätäjänä rikosasioissa. Tällä tavalla demokraattinen keskustelu saadaan syntymään näin tärkeästä aiheesta ja lasten suojelusta. Tämä uusi puite on toivon mukaan sellainen, joka myöskin vaikuttaa lainsäädännön sisältöön. Kansalaisilla on täysi oikeus vaatia suojelua kaikkein heikoimmille ryhmille, emmekä me saa heitä pettää. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi neuvoston edustaja Minulla ei ole täällä edelleenkään nimeä listoilla, niin olkaa hyvä esittäytykää. Puhuja ei vieläkään ole tullut paikalle, joten avaan keskustelun. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä tähän mennessä. Ensin on Wikström, Bosgård, Wikström ensimmäiseksi. Thank you, Chair. Kiitos. Puheenjohtaja, komission esitys on äärimmäisen tärkeä. Minä uskon, että kaikki ajattelevat täällä, niin riippumatta mihin ryhmään kuuluu. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston torjuminen on kaikille tärkeää, koska tällainen hyväksikäyttö ylittää rajatkin. valtioissa tarvitaan samanlaista torjuntaa. Tämän tyyppinen rajat ylittävä rikollisuus edellyttää vahvaa yhteistyötä EU-tasolla. Tässä tapauksessa nimittäin olen sitä mieltä, että harva voi panna vastaan, jos sanon, että meidän täytyy olla vahvempia ja tehokkaampia ja siihen pääsemme, jos yhdistämme voimamme. Esityksessä on jotakin yksityiskohtia, joihin on kuitenkin vielä palattavaa. Minä uskon, että parlamentti yhdessä neuvoston ja komission kanssa voi vielä parantaa tekstiä. Esimerkiksi on tiettyä sekaannusta siinä, miten komissio voi todeta, että ei tarvittu mitään ulkoista asiantuntemusta, kun kuitenkin samaan aikaan sanotaan, että heillä ei ole luotettavia tilastotietoja. Eipä tässä minulle, minun mielestäni ole paljon järkeäkään. Haluaisin komissiolta kommentin tähän seikkaan. Minä tiedän, että moni kollega on järkyttynyt artiklasta 21, joka liittyy verkkosivujen sulkemiseen, jos siis siellä on lapsipornografia. Ruotsissa ja muissakin maissa verkkosivujen sulkeminen on jo käytäntö, mutta vapaaehtoiselta pohjalta. Ja siinä harjoitetaan yhteistyötä internetpalveluiden ja tarjoajien ja poliisin välillä. Jäsenvaltiot oikeastaan minun mielestä päättää tämän tyyppisistä toimenpiteistä. Mitään sääntelyä ei tässä tarvittaisi. Noin yleisemmin toteaisin vielä, että on hyvin tunnettu tosiseikka, että useimmat rikolliset eivät löydy verkosta, vaan hyvin läheltä lasta. Useimmat rikolliset ovat lähellä lasta, jopa perheenjäsen, kirkon edustaja, opettaja, aikuinen, jonka puoleen lapsi saattaa kääntyä tuen saamiseksi. Minun mielestäni esityksessä ei ole katettu kaikkea sitä, mitä tapahtuu kodeissa. Meidän täytyy torjua internetissä hyväksikäyttöä, mutta meidän täytyy sitä torjua myös kodeissa ja kaikkialla, missä sitä on hankalampi löytää, kuten kirkoissa ja seurakunnissa esimerkiksi. Hyvät kollegat, olen kiitollinen tästä komission esityksestä, komission jäsen Mantromilta, Odotan mielenkiinnolla läheistä yhteistyötä esittelijän Angelille ja muiden varjoesittelijöiden kesken komission ja neuvostonkin kanssa, jotta voimme torjua tätä kammottavaa uhkaa, jonka, eh, johon törmää moni lapsi kautta maailman. Buskut. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Buskut. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen Birgit Siplin tilalla. Hän on varjoesittelijä. Hän on matkalla Yhdysvaltoihin joten siitä syystä minä täällä aivan ensiksi reagoimme artiklaan 21 komission ehdotuksessa siinä puhutaan lapsipornosivujen sivujen poistamisesta meidän pitäisi lähettää vahva viesti siitä, että sisällön poistaminen on prioriteettimme ja jos sitä ei voida saada aikaan tulevaisuudessa, voidaan käyttää välineenä sitä, että suljetaan koko verkkosivut. Ja sitten ennaltaehkäisy asiassa. Komission ehdotus ei mene tarpeeksi syvälle. Ja meidän kysymyksemme komissiolle on seuraava. Aiotteko mitä aiotte tehdä, jotta ennaltaehkäistään lasten seksuaalinen hyväksikäyttö? Eikö kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi allekirjoittaa lastensuojelua koskeva YK yleissopimus ja sitten seksuaalisen myöntymisen ikäraja? Tässä ehdotuksessa lapsi on alle 18-vuotias. Miten pitkälle tämä muotoilu aiheuttaa ongelmia ajatellen äh, suojaikää äh, artiklassa kolme ja äh, sitten siitä, että päästään yhteyksiin lasten kanssa internetin kautta ja miten tämä tunnistetaan miten suhtaudutaan silloin, kun tarkoituksena on, seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja viimeiset kysymykset sitten liittyvät erilaisiin rikosluokkituksiin. Tietyt minimistandardit tulevat esiin komission ehdotuksessa ja me kysymme, ovatko ne yhden, yhtäpitäviä kansallisen lainsäädännön kanssa vai tarvitaanko siinä harmonisointia. Ja jos kyse on vakavista rikoksista, miten komissio suhtautuu, miltä näyttävät kansalliset säännökset tässä asiassa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Roa Kelä. Um, Kiitoksia. Me varmaan olemme kaikki tämän ehdotuksen tavoitteen takana, mutta kysymys kuuluu, kuinka me voisimme olla kaikkein tehokkaimpia, mikä olisi para, paras tapa toimia ja se, että mitä muita vaikutuksia ehdotuksella on, koska hyvät ehdotukset eivät aina johda hyviin tekoihin ja hyviin tuloksiin. Se, että estetään pornosivuille pääsy, minun mielestäni se ei välttämättä ole paras keino sitä voidaan nimittäin kiertää melko vähäiselläkin IT-osaamisella, tällaiset filterit. Mikä olisi tehokkaampaa on, että nämä web-sivut kokonaan poistettaisiin eh, valvelimilta, jotka, jotka ovat siis rikollisia. Moni, suurin osa eh, pornosivuista nimittäin on sellaisella alueella, joihin meillä on pääsy Euroopassa tai USAssa päinvastoin kun luullaan aina, että nämä sivustot olisivat aivan muualla. Joten meillä on pääsy suurimpaan osaan näitä maite, maita ja meillä on mahdollisuus nostaa syytteitä sitä kautta. Se, että nämä verkkosivut lakkautetaan, niin se olisi tehokas tapa, koska jos näin ei tehdä, niin sisältö jää olemaan, olemassa olemaan. Miksei komissio tällä tavalla eh, toimi ja miksi te puhutte näiden sivustojen pääsyn estämisestä sen sijaan, että ne kokonaan poistettaisiin? Sitten se, että mitkä sivustot joutuisivat eh, tarkastelun ja filtteröinnin kohteeksi – täällä puhutaan e, et siitä, että tässä sisällön mukaan tätä valintaa tehtäisiin. Te puhutte lisäksi lapsista, jotka ovat alle 18 vuotiaista, mutta te tiedätte, että tällaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyvä ikäraja suostumisen puolella on, on alempi. Varsinainen eh, riski on aivan kuten Rova Wikström tässä sanoi, sanoi heidän jokapäiväisessä ympäristössään ja miten komissio aikoo tähän puuttua. Kiitoksia kovasti Rova Keller. Vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että puhujat esittävät asiansa tiiviisti. Ensin Rova Romero. Sí, brevemente, pero eh, Niin aivan lyhyesti haluan painottaa eh, tätä asiaa, jota eh, edellinenkin puhuja kehitteli. Komission kysymys siitä, mikä on mm, webisivun poisto ja sitten sivun sulkeminen. Tässä esitettiin esitys siitä, että eliminoitaisiin koko nettisivusto. Minä haluaisin tietää, mitä, minkä tähden ei voida poistaa näitä sivuja. Minun mielestäni se olisi paras toimenpide. Ja sitten halusin kommentoida näitä tekoja ja tietoja. Ei tietenkään ole tietoja näistä lapsipornografia asioista, mutta eh, ehkä voisimme eh, perustaa seurantajärjestelmän eh, aivan kuten ajatellen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ehkä voisi olla myös tällainen seurantakeskus, joka etsisi tietoja, jotta tiedettäisiin, minkälainen laajuus tällä asialla on Euroopassa. Olisi tärkeää saada tilastotietoa, koska jos sellaista ei ole, me emme pääse eteenpäin. Oli tärkeä, olisi tärkeää myös Euroopan tasolla homogenisoida tätä tilastotietoa. Sitten lisäksi eh, haluaisin tietää ilmoituksesta, koska alaikäiset eivät ilmoita. En tiedä, miten tämä ilmoitusasia hoidetaan, ilmiantokysymys. Tämä ilmiö eh, tapahtuu myös kouluympäristössä ja perheympäristössä, mutta miten ilmianto eh, tapahtuu? En nähnyt täällä tekstistä minkään, minkäänlaista viittausta tähän asiaan. Ei, onko erityisesti sellaisia eh, viranomaisia, jotka voisivat tehdä tämän ilmiön, eh, olisi mielenkiintoista tietää, onko olemassa jonkinlaista järjestelmää, jotta saataisiin aikaan nämä nopea ilmianto ja se olisi eh, tehokas ja se johtaisi myös tuomioihin. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Rova Papadopoulou. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ο στόχος της πρότασης... Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä, että voimme tukea tämän esityksen tavoitetta. Sitä paitsi me olemme nähneet lehdistäkin, lehdissäkin paljon tietoja näistä ilmiöistä, jopa kirkossa. Katolisessa kirkossa varsinkin on ollut järkyttäviä tapauksia. Ja me ajattelemme ainakin minun sukupolveni, että yhteiskunta, perhe ja kirkko ainakin kunnioittaisivat ja suojelisivat lapsia. Olen totta kai hyvin huolestunut. Minä todellakin mietin, missä yhteiskunnassa lapset oikein elävät, jos vielä kirkkokin haluaa lapset piiriinsä ja kuitenkin sitten nämä suojelijat rikkovat Tiedän, että Turkissakin on lapsia, nuoria tyttöjä, joita opettajat saattavat raiskata. Olen äärimmäisen huolestunut siitä, koska on aivan mahdotonta ajatella, että koulun rehtori tai jokin opettaja tekee tämän tyyppisiä seksuaalirikoksia tyttöjä kohtaan. Totta kai perheessäkin usein on tapauksia, esimerkiksi isä eli patteras kreikaksi. Ja jos otetaan PA pois, niin jää teras, joka tarkoittaa hirviötä. Ja usein todellakin isästä tulee perheessä hirviö. Hän tyttärensä tai lapsensa raiskaa. Tämä ilmiö siis todellakin huolestuttaa minua ja mielestäni tämä ehdotus on sellainen, että meidän Euroopan parlamentissa ehkä pitäisi tuoda päivävalon nämä asiat. Miten voisimme auttaa tämän päivän vanhempia, tämän päivän perheitä, tätä instituutiota, joka valitettavasti on muuttumassa? Meidän täytyy pystyä kehittämään ja rakentamaan yhteisiä pakotteita, yhteistä lainsäädäntöä, kerätä yhteisesti tilastotietoja. Minun mielestäni meidän täytyy harjoittaa vuoropuhelua myös kirkon, perheiden, opettajien kanssa ja miettiä, miten me Euroopan parlamentissa – voisimme todellakin auttaa ja kantaa kortemme kekoon. Tässä on paljon työsarkaa lainsäädännössä. Kiitoksia. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Haluaako joku muu kommentoida suljen puhujalistan? Ensin Rova Blinkevich-Uute ja sitten Rabos. Itse asiassa olen aivan samaa mieltä siitä, että direktiivi on tarpeen ja sen pitäisi, meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti saada päätös syntymään. Minun omassa maassani on hyvin suuria pedofiiliskandaaleja ollut viime aikoina ja siksi minä olen sen puolesta, että tämä direktiivi antaisi meille sellaisen mekanismin, jonka avulla voisimme kamppailla lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan heidän lasten omassa elinpiirissään koska perhepiirissä tapahtuva hyväksikäyttö on hyvin eh, yleistä ja siksi mekanismia tarvittaisiin. Lisäksi me tarvitsemme eh, lastensuojelua, koska lapsihan on uhri. Ja kun katsomme eh, tutkimuksia, niin tiedämme, että hyvin suuria psykologisia traumoja tällaisesta uhrina olemisesta syntyy. Lisäksi verkkosivuista, joissa on lapsipornoa. Minun mielestäni Tällaiset, tällaiset verkkosivut pitäisi kerta kaikkiaan poistaa, koska niiden sulkeminen ei pitkällä aikavälillä ole tehokasta. Neljänneksi käytäntö on osoittanut, että poliisiviranomaiset eivät sovella riittävästi niitä sääntöjä, joita jo on olemassa – ja nyt kun me direktiivistä keskustelemme, niin tätäkään ei pitäisi unohtaa. Kiitoksia ja vielä eh, herra Voss. Kiitoksia. Hyvä, että me käsittelemme nyt tätä teemaa. Ja kysehän on siitä, että me estämme tämän leviämisen ja kamppailemme tätä vastaan. On kysymyksessä internet, mutta meidän täytyisi myös hyvin selkeitä viestejä lähettää. On aivan sama, poistammeko vai suljemmeko nämä sivut, sehän on vain asteero. Meidän pitäisi toimia siten, että palvelinten pitäjät eivät pääsisi vastuustaan. Pitäisi toimia niin, että rangaistukset myöskin tähän myöskin keksittäisiin mainospuolellahan, mainospuolellahan se jo toimii. Siellä on tietynlaisia käytäntö, käytänteitä jo, jotka ovat voimassa ja tätä voitaisiin soveltaa. Sitten täytyy saada sellaista säännöstöä, jota todella voidaan noudattaa ja soveltaa. En tiedä, kuinka rikosoikeudellisesti tämä on toteutettavissa ja olisikin miettiä, että miten tällainen verkkosivusto tähän äh, rangaistavuuteen sitten saadaan sovitettua. Suuria ongelmia siinä varmasti on. Jollakin tavalla täytyy kuitenkin pyrkiä tukkimaan aukkoja, koska tässä ei ole minkäänlaiselle joustolle varaa kun ajattelemme rikosoikeutta, niin ei ole pelkästään vapausrangaistuksista kysymys, vaan voidaan esimerkiksi omaisuus takavarikoida vahingonkorvauksia varten. Kiitoksia. Haluaisin itsekin esittää muutaman huomion ennen kuin pyydän puheenjohtaja valtion edustajaa Meera Molina Kolvoa puhumaan. Aivan ensiksi olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että jos poistetaan nämä sivustot, se olisi paras prioriteettivaihtoehto. Se, mitä komissio ei ole selittänyt, on, minkä tähden se pitää parempana sitä, että nämä, näille sivustoille pääsy kielletään. Jos isäntä sivusto tai operaattorit ovat Yhdysvalloissa. Minkä tähden ei voida painostaa Yhdysvaltoja ja saada heidän prioriteettilistalleen se, että torjutaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö. Tätä en oikein ymmärrä. Ja monet kollegat sanoivat täällä myös, että teknologia ei ole mikään ratkaisu. Se ei suojele meidän lapsiamme, koska useimmat lapset, eh, heitä käyttää, eh, käyttävät sellaiset ihmiset hyväkseen, jotka ovat heidän lähellään. Olen varma, että monilla täällä eh, salissakin on ollut kokemuksia näistä, ja siinä teknologia ei suojele. Meidän täytyy tietenkin katsoa teknologisia ratkaisuja, mutta ne eivät ole viime käden äh, suojana äh, hyväksikäytölle. Sitten henkilökohtainen huomioni. Äh, kun katsotaan nyt sitä, että Euroopan unionilla on virallinen edustus ja virallinen tehtävä Vatikaanissa. Ja Barroso käy pian korkean tason neuvotteluja kirkon edustajien kanssa. On eh, järkyttävää, että hän ei eh, suostu puhumaan tästä aiheesta, koska se ei ole eh, EUn toimivaltuuksia. Me olemme täällä asiassa keskustelemassa komission kanssa, joten minun mielestäni on tärkeää, että komissio puhuu kansalaisten puolesta. Tämä oli ikään kuin pyytö viedä viesti Barrosolle. Ja nyt pyytäisin neuvoston edustajaa puhumaan Molino Kongo Eh, hän antaa oman puheenvuoronsa, alustuksensa ja sen jälkeen palaamme esittelijän puheenvuoroon. Eh, eh. Kiitoksia kovasti, hyvät edustajat, hyvät ja naiset. Herrat, haluaisin kiittää kutsusta tulla puhumaan tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta direktiiviesityksestä. Kiitos myös komissiolle esittelystä ja se, että näin nopeasti se saatiin myös ja viisi se tuli maaliskuun loppupuolella vasta ja nyt voimme aloittaa keskustelu tästä esityksestä. Kiitos myös Ruotsille ja Tsekin tasavalle edelliselle puheenjohtajavaltioille, jotka ovat tehneet samantyyppisiä esityksiä jo noin vuosi sitten, mutta Lissabonin tultua voimaan ne kaatuivat. Ja nyt totta kai tämän esityksen myöntä pääsemme parempaan tilanteeseen. Myös teknisesti kyse on rikoksista, jotka kammoksuttavat meitä kaikkia. Ne ovat erityisen pahoja. Kyse on rikoksista, joka koskettaa lapsia, ihmiskunnan arvokkainta osaa. Me kaikki, jotka olemme vanhempia, niin tiedämme, että lapsin, lapsen täytyy olla koskematon asia. Edellyttää täydellistä kunnioittamista. On hyvin vaikea, todella hyvin vaikea edes ymmärtää tämän tyyppisiä rikoksia. Paras uutinen tietenkin oli se, että ei tarvittaisi tällaista direktiä, mutta huono uutinen on se, että miksi sitten tehdään tämmöistä direktiiviä, jos ei sitten ole tämän tyyppisiä rikoksia olemassakaan. Valitettavasti todellisuus ei ole näin on olemassa tämän tyyppisiä rikoksia ja totta kai voitaisiin sanoa, että se, se kaikki mitä neuvostokin tekee, kaikki jäsenvaltiot 27 ja komissiokin on esityksellä tämän osalta, niin kaikki haluavat torjua tämän tyyppisiä rikoksia. No niin, sitten tässä esityksessä on ajateltu erinäisiä, moninaisia oikeudellisia ongelmia, jotka ovat totta kai mielenkiintoisia kaikkiin esimerkiksi, kun puhutaan äh, lapsia esittävästä kuvasta tai lapsipornografian käsitteestä, niin tiedämme muun muassa Japanin mangat ja usein siellä erityisesti on mukana myös alaikäisiä piirrokset tosin, mutta alaikäisistä ja kyse on hyvin selvästä seksuaalisesta käyttäytymisestä, mutta onko se sitä sitten? Tämän kysymyksen tekin voitte esittää. Luonnollisesti sekin on poliittinen kysymys sanoa, että jos tämä käyttäytynyt niin otetaan mukaan myös tähän lapsipornografian käsitteeseen. Totta kai tiedämme, että raja-alueella tulee ongelmia vastaan. Jossain pannaan raja myös rikosoikeudelliselle toiminnalle. Ja jos se sitten, päästäänkö tähän rajaan vai ylitetäänkö se esimerkiksi näiden kuvien kohdalla. Totta kai kun ei ole kyse lapsista, jotka ovat edes olemassakaan, mutta tämä on se päätös määritelmistä, minkä tyyppinen käyttäytyminen otetaan mukaan lapsipornografiaan ja mitä ei oteta puolestaan. Ja haluan loogisesti nimenomaan korostaa myös tällaisia raja-alueilla olevia tapauksia. Sitten rangaistusten taso, sekin on rikosoikeudellinen kysymys ja poliittinen. Neuvostossakin täytyy sitä miettiä, kuten parlamentissakin komission esitys edellyttää sinällään hyväksyttävää tasoa, mutta otetaan huomioon eräs toinenkin kysymys, nimittäin sillä ei ole merkitystä käytännössä välttämättä, kun meillä on todellisia rangaistuksia tulossa, jotka ovat suhteellisia, niin sitten keskustelu sanotaan, että voidaan 10 tai 12 kriminalisoida jokin toiminta – niin sillä ei ole merkitystä, koska kun ajatellaan, meillä on se, että voi aikaisemmin päästä vapauteen eri järjestelmistä. Jos meillä on 10-12 vuodesta, niin oikeastaan todellisuudessa on kyse siitä, että 6, 8, 4 kuukautta. Toisin sanoen, tämä kysymys ei liity tähän keskusteluun. Sitten vielä keskustelu, joka liittyy täällä mainittuihinkin toimintoihin – kun liittyy suojaikään äh, alle tapahtuvasta toiminnasta. Nekin ovat juridisia kysymyksiä. 27 valtiossa on kovin monenlaista käytäntöä, eikä meillä ole mikään yhteistä suojaikää edes Euroopassa. On maita, joissa on hyvin alhainen suojaikä, ja toisissa puolesta on 15, 16, 17, 18 vuotta, joissakin on 18 vuotta suojaikänä. Siksi käy niin, että kun on alhainen suojaikä jossakin maassa, maissa järjestelmät ovat joustamattomia, ja jos mennään sen alle, niin millään muotoa, ei missään nimessä, ei missään tapauksessa voida hyväksyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Esimerkiksi Espanjan kohdalla alle 13-vuotiaan kohdalla, se on suojaikä, niin ollaan täysin joustamattomia. Entäpä sitten maat, joissa suojaikä on korkea, 15 16, 18. Totta kai siellä tarvitaan joustoa enemmän, koska todellisuus on mikä on. Kaikki tiedämme, että kun nuorilla on seksuaalista kokemusta jo aikaisemmin, se on aina alemmaksi se ikä. Jos suojaikä on korkea, esimerkiksi 16 tai 15 vuotta, niin voi käydä niin, että on sukupuolisuhteessa 15 vuotista tai lähellä 15 vuotta ole sulhasensa kanssa, joka on 16-vuotias. Totta kai onko se sitten normaalia käytäntöä, että yhteiskunta pitää hyväksyä vai kriminalisoida. Toisin sanoen tämäkin kysymys teidän varmasti on syytä ottaa huolellisesti huomioon. Ja totta kai meidänkin täytyy neuvostossa se ottaa huomioon. Ei ole epäilyttäkään siitä, epäilyttäkään siitä, että meidän täytyy kriminalisoida asiakas. Mutta sitten lapsipornografian omistajuuskin täytyy totta kai kriminalisoida, siitä täytyy tulla rangaistus, koska siinä levitetään ja suositaan tämän tyyppistä kaupankäyntiä. Se on todellakin valitettavaa kaupankäytettävä lapsipornografia ja myös jos halussa on lapsipornografiaa ja verkossa käy näillä sivuilla, niin sitäkin, sekin pitää rangaista. Mutta on totta kai tekijöitä ja asiantuntijoita se, että pelkästään hallussapito ei välttämättä ole riittävä. Siis tämäkin täytyy kyllä ottaa huomioon. Varmastikin teidän täytyy tätä käsitellä. Sitten seksiturismi, seksimatkailu, sitäkin on huomioita, mutta se käytäntö on sellainen, jota komissio haluaa ottaa huomioon. Ja kun komissio varmasti tässä torjunnassa täyden tuen myös puheenjohtajavaltiolta. Sitten Viekottelu, tämä viekottelu sanana, grooming ei minua espanjan kielessä käännöksenä äh, välttämättä miellyttää espanjan semantikan vuoksi. Se on tämä kuusi artikla ja samaten kymmenen artikla, joka liittyy, että voidaan myös muihinkin toimenpiteisiin ryhtyä kuin äh, rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin rangaistuksena, ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Sitten voidaan pidentää myös rikosten äh, vanhenemista, jos joku alaikäinen on tullut uhriksi ja tulee täysikäiseksi, niin hän voi vielä ryhtyä syytetoimiin, vaikka eikä näin rikos olisi vanhentunut. Eli hän voi vielä puolustaa oikeuttaan, hakea oikeutta. Mielestäni tämä toimenpide on otettava myös huomioon. Sitten ekstraterritoriaalinen tuomiovalta, totta kai ne ovat ongelmallisia aina kaikissa tilanteissa. Tästä täytyy olla myös varovainen, koska täytyy määritellä, millä tasolla toimitaan tietyn maan kanssa, jossa ruvetaan syytetoiminnon on esimerkiksi maita, jossa myönnetään kansallisuus, ja jos on kansallinen, jos kansallisuuden omaava jossain maassa, niin voi olla niin, että koko ikänsä hän on kuitenkin ollut maassa, jossa hän on kansallisuus ja tehnyt rikoksen jossain toisessa valtiossa, joka on toinen valtio, niin se, että hänen pitäisi väkisin nimenomaan tässä maassa, jossa kansallisuus on, nostaa syytä, niin siinä tulee ongelmia myös. Täytyy miettiä näitäkin suhteita, ehkä täsmentää tätä kuitenkin noudattaa samaa suuntaviivaa, että kyse on siitä, ettei tässä ruveta oleskelupaikan tai kansaluuden avulla pelaamaan välttääkseen syytetoimia, ettei välttämättä siinä valtiossa nosta syytettä, missä se on, rikos on tehty. Voitaisiin yhdistää nämä kaikki tekijät ja varmasti niin saada hyvä ratkaisu. Totta kai joka tapauksessa halutaan välttää se, ettei tuomita rikoksesta. Korostan, että tämä on se tavoite, ettei rankaisemattomuuteen jouduta. Ja se täytyy ottaa huomioida myös tekstissä, kun huomioidaan tuomiovalta. Suojelu, se on hyvin käsitelty. Oikeusapu esimerkiksi ja interventiotoimenpiteet puolestaan, nekin ovat aiheita, jotka ehkä edellyttävät keskustelua parlamentissa ja neuvostossa. Sitten verkkosivujen sulkeminen tai käytön estäminen, siinä on komissio ollut huolta. Ehkä paras olisi tietenkin, että kerta kaikkiaan poistetaan nämä sivut, mutta ongelmana on, miten se onnistuu, kun nämä verkkosivut tulevat maista, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. Toisin sanoen, ehkä voitaisiin tässäkin yhdistää toimenpiteitä ensin estää pääsy sivuille ja sitten poistaa. Totta kai pitäisi neuvotella asianomaisista sopimuksista kolmansien maiden kanssa, joista nämä sivut ovat peräisin. Mutta totta kai poistaminen muuten on erittäin vaikeaa. Meidän täytyy siis yhdistää nämä toimenpiteet, niin, että estetään pääsy ja poistetaan. Mutta tämän enempää minulla ei tässä ole sanottavana. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. E, esittelijällä ei ole mikään kevyt tehtävä nyt, kun hän vie päätökseen tämän ensimmäisen keskustelun. Rovan Jolili, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissiolle, neuvostolle, kaikille, jotka ovat täällä puhuneet. Olen huomioinut kaikki kommentit tarkkaan ylös. Ja varmasti olisi hyvä, että ennen kaikkea me kokoontuisimme varjositeleiden kanssa ja aloittaisimme jo työn käsittelyn ja puututtaisiin niihin kysymyksiin, jotka ovat tälle esille tulleet oikeutetusti. Ja sitten aloitetaan keskustelu tässä. valiokunnassa. En puhu tästä sen enempää, koska tässä tuli esille niin paljon eri osatekijöitä ja meidän täytyy niihin vain ryhtyä niitä ryhtyä käsittelemään ja pohdiskelemaan varjoesittelijöiden kesken seikkaperäisesti. Eli kiitokset kaikille. Okay, thank you very much, Ms. Kiitoksia oikein kovasti, Rova Angelilli. Nyt te sitten te yhteydessä varjoesittelijöihin ja heidän kanssaan käsittelette sitä. Sitten Kohta 12 esityslistalla perusoikeuksien suojelu EU:ssa, se on vuotuinen kertomuksemme ja e, joka vuosi se nostaa tunteita ja kiivasta keskustelua, mutta asia on hyvin tärkeä ja se menee Euroopan unionin ytimeen, joten annan suoran puheenvuoron esittelijälle Rouva Gallille. Kiitoksia puheenjohtaja. Me kaikkihan tiedämme, että tämä ei ole mikään helppo aihe eikä ole helppoa löytää hyviä kompromisseja tässä mietinnössä. Näimme sen viime vuonna. Viime vuonna meillä oli hyvä mietintö loppujen lopuksi monien neuvottelujen jälkeen. Tänä vuonna koko asia tulee vain mielenkiintoisemmaksi ja tärkeämmäksi, koska me olemme uudessa vaiheessa – kun puhutaan perusoikeuksien suojelusta. 2009 joulukuun jälkeen meillä on EU-sopimus, joka on sitova ja se on yksi moderneimpia, maailman moderneimpia säännöksiä perusoikeuksissa ja tänä vuonna meidän täytyy painottaa eri tavalla painottaa paljon enemmän sitä, mitä on tapahtunut näissä asioissa ja miten me voimme saada parasta aikaan tässä uudessa tilanteessa, kun suojellaan perusoikeuksia. Komission jäsen Redding sanoi, että hän voisi verrata tätä saavutusta siihen, että saatiin aikaan yhtenäismarkkinat. Jos näin on, niin meidän täytyy katsoa, miten me voimme parhaalla tavalla käyttää uusia toimielimiä, jotta käytetään rakenteita kansalaisten hyväksi. Meillä on siis sitova sopimus ja ensimmäistä kertaa meillä on perusoikeuskomissaari ja hän haluaa antaa säännöllisesti kertomuksensa asiasta. Meillä on perusoikeusvirasto joka hoitaa perusoikeusasioita EU:ssa ja meillä on tulossa myös kansalaisaloite. Uskon, että siitä tulee tällä alalla erittäin tärkeä mekanismi. Aivan kuten äänestimme äskettäin, myös mm, meidän täytyy miettiä, mitä nämä kaikki asiat tarkoittavat. Ja kaikki nämä välineet mm, antavat meille mahdollisuuden uuteen lähestymistapaan perusoikeuskysymyksissä. Kävin läpi edellisen mietinnön ja olen sitä mieltä, että tämä mietintö pätee edelleen, mutta minä ehdottaisin ja siitä syystä pyytäisinkin teiltä neuvoa ja apua ja yhteistyötä, varsinkin varjoesittelijöiltä pyytäisin, että äh, saisimme aikaan uuden lähestymistavan ja näin katsoisimme näitä kysymyksiä. Tällä kertaa aivan toisella tavoin. Meillä oli vertikaalinen lähestymistapa tähän mennessä ja nyt meillä on tulossa näitä muutoksia ja meillä on uusia toimielimiä, niin ehdottaisin horisontaalista lähestymistapaa tänä vuonna. Ja Puhun vielä konkreettisemmin, konkreettisemmin hetken päästä. Meidän täytyy puuttua siihen kysymykseen, millä tavoin mietintömme näissä puitteissa, millaisia niistä tulisi, minkälaisia ne olisivat ja minkälaisia kysymyksiä niissä käsiteltäisiin, mihin puututtaisiin ja miten. Koska me annamme säännöllisesti valiokuntakertomuksen eh, perusoikeuksista, joten meidän täytyy katsoa, millä tavoin voimme nämä nykyiset mekanismit linkittää toisiinsa, joten eh, saamme kokonaiskuvan, joka hyödyttää yhä enemmän kaikkia, jotka asuvat EU:ssa. Minä siis eh, haluaisin nähdä visioita, mitä haluamme nähdä, missä ovat tavoitteemme, miten voimme ne saavuttaa – ja tässä mietinnössä katsoisin mahdollisuuksia. Kävisin läpi mekanismeja ja keskustelisin, mitä me haluaisimme saada näiltä toimielimiltä ja mekanismeilta. Voisimme keskustella yhteistyöstä EUn toimielinten välillä, komissio, virasto, neuvosto ja toimielimet ja kansalaisjärjestöt. Se on yhä vain tärkeämpää tulevina vuosina. Ja sen jälkeen pitäisi tarkastella vielä sitä, miten voisimme tukea parempaa yhteistyötä EUn ja kansallisten tahojen välillä. Ja keskustelisin myös yhteistyöstä ajatellen kansainvälisiä järjestöjä. Tämä on tietenkin aivan ilmeistä kun menemme äh, ihmisoikeussopimusta äh, lähemmäksi, mitä tämä tarkoittaa meille ja mitä se tarkoittaa kansalaisille, miten voisimme lähestyä YK-järjestöjä, jotka ovat täällä jo ovillamme kolkuttelemassa, äh, ja miten voisimme käyttää uusia visioitamme, mekanismeja ja saisimme näin aikaan tiettyä yhteistyötä. Minkälaisia yhteistyön tapoja pitäisi kaavailla? Ja tietenkin tukisin tässä myös, katsoisin myös esteitä. Mitkä ovat nykyiset ongelmat? Missä näkyy sellaisia asioita, joissa on toimimattomuutta, kun katsomme perusoikeuksien suojelua laajassa, laajasta näkökulmasta. Meillä on kolme tasoa. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä tai parlamentti ja sen jälkeen ihmisoikeus- tai perusoikeussopimus ja sitten toimielin parlamenttitaso täytäntöönpanossa ja silloin kun lainsäädäntöprosessi on meneillään – silloin pitäisi noudattaa perusoikeussopimusta, perusoikeuskirjaa ja sitten täytäntöön pannaan EU-lainsäädäntöä, <clears throat> niin pitäisi katsoa, että noudatetaan todellakin perusoikeuskirjaa. Meidän pitäisi puuttua myös sitä, siihen, miten voimme käyttää näitä järjestelmiä, joita meillä on olemassa – Lissabonin sopimuksen voimaan tultua, miten voimme parhaiten käyttää niitä hyväksemme. Ja tässä suhteessa meidän pitäisi puuttua eh, siihen, että miten voimme käyttää eh, sitä tilannetta, että meillä on perusoikeuskomissaari ja sitova perusoikeuskirja ja myös se, että meillä on virasto. Me voisimme käyttää myös parlamenttia eh, paremmin hyväksi tässä suhteessa. Ehdotan, että kutsumme perusoikeuskomissaarin äh, keskustelemaan näistä kysymyksistä äh, ajatellen täytäntöönpanoa. Äh, kutsuisimme säännöllisesti hänet tänne valiokuntaan. Tässä siis nämä minun näkemykseni ja haluaisin kuulla teiltä neuvoja ja tietenkin odotan hyvää yhteistyötä. Minua kiinnostaa kovasti se, miten te näette tämän koska tämä on se hetki, jolloin voisimme aloittaa uuden lähestymistavan ja antaisimme uuden tavan esittää mietintöjämme perusoikeuksista, koska tässä vaiheessa juuri on hyvä tästä keskustella. Kiitos. Kiitoksia. Rova Gal, kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensin äh, edustaja Danoga. Yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä, Kinga. Sinähän tiedät, että meillä on hyvin paljon ollut keskustelua silloin, kun edellistä mietintöä asiasta laadittiin. Eräs tärkeimmistä asioista oli se, että miksi yhtään jäsenmaata ei ole mainittu tässä mietinnössä – Tässä on hyvin suuri ero, onko ihmisoikeusraportti Euroopan unionista ja maa, maalta käsitelty asioita, mutta silloin kun puhumme aivan sisäisistä asioista, me, me emme noudata tätä lähestymistapaa, koska täällähän mietintö menee äänestykseen. Me, me jatkamme tätä lähestymistapaa tai sitten me voimme yrittää muuttaa toimintaamme, koska minun mielestäni me puhumme aivan yleisistä asioista ja jätämme konkreettiset tapahtumat jäsenmaissa huomiotta ja tällä tavalla se ei millään jatkossa paranna tilannetta. Toinen asia on sitten se, että te, sinä mainitsitte yhteistyön vastuullisen komissaarin ja meidän valiokuntamme välillä. Haluaisin kuitenkin tuoda erään konkreettisen esimerkin tässä esille. Aivan hiljattain kävi niin, kun meillä oli kuulemistilaisuus komission jäsen Redingin kanssa, niin hän puhui siitä, että vähemmistökielet ja vähemmistöasiat ovat äh, hänen valtuuksissaan ja tämä kieliasiahan on täällä mainittu muutenkin. Tällä tavalla me saisimme uusia keinoja käyttää vähemmistökieliä. Hiljattain tästä on toinenkin esimerkki. Kabinetti, Redinin kabinetti käytti tekosyitä olla käyttämättä vähemmistökieliä. Eräs lehdistö tiedotte. Sen sijaan, että se olisi ollut liettuan kielellä, se oli venäjäksi komission verkkosivuilla ja oli kysymys tasa-arvoa kysymyksistä Latvian ja, e, ja Viron Viron, Viron ja Latvian yhteisistä asioista ja tässä käytettiin siis Venäjää Komissio pyysi meiltä anteeksi. Me olemme tästä asiasta puhuneet, mutta komissaari Reding ei ole vielä meille mitään kommenttia antanut. Eli nämä ovat hyvin herkkiä asioita. Minä kyllä kannatan sinun ehdotustasi yhteistyöstä. Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä puheenvuoro? Ehm, muussa tapauksessa suljen puhujalistan. Jarova Moldova. Kiitoksia kovasti. Haluaisin seurata kaikkia näitä mietintöjä. Pyrin ymmärtämään Lissabonin jälkeisen tilanteen perusoikeuksien suojelussakin, koska itsekin olen juristi, käsittelen perusoikeusasioita, mutta on kyllä sanottava, että olen aika hämmentynyt vielä sen osalta, miten perusoikeuksia, miten kansalaisten perusoikeuksia voidaan tehokkaammin ja tuloksellisemmin suojella Lissabonin voimaantulon jälkeen. Mikä oikeastaan on varsinaisesti Euroopan unionin mm, ajatus hyväksyä ja ratifioida yleissopimus sen lisäksi, että jäsenvaltiot ovat jo tehneet sen yksitellen peruskirja ja sen merkitys. Minä esittäisinkin esittelijälle, koska kun molemmat olemme Kinkan kanssa unkarilaisia ja valitettavasti emme voi käyttää esimerkkinä ihmisoikeuksien loukkauksia hiljattain. Minä pyytäisin, että esittelijä selittäisi sen esimerkin pohjalta, mikä on kaikkein merkittävin muutos ajatellen tilannetta ennen ja jälkeen Lissabonia perusoikeuksien kohdalla, kuten useimmat tiedät, 66, 23. lokakuuta esittelijän puolue Fides keskusta oikeistopuolue järjesti muistotilaisuuden 56 vallankumouksen vuoksi. Siellä oli kymmeniä tuhansia rauhallisia mielenosoittajia kadulla, esittelijä minä mukaan lukien. Ovat lapsistammekin kai. Kun sitten poliisi hyökkäsivät rauhanomaisia mielenosoitajia vastaan ja siellä satoja ihmisiä loukkaantui. Siellä oli paljon silmävaurioita, käytettiin kumiluoteja, siellä piestiin kadulla ihmisiä, oli laittomia pidätyksiäkin sadoittain. Ja ennen Lissabonia mitään ei tapahtunut. Ajatuksena oli vain, että no sehän on Unkarin sisäinen siis Euroopan unionin jäsenvaltion asiaa. Me yritimme jotain, mutta se oli täysin yksityinen juttu ja pyrkimys ja koko perusoikeuksien, ihmisoikeuksien suojelujärjestelmä tuolloin aikanaan ei ollut sopiva, asianmukainen, tehokas niin äh, pyytäisin, että päätätte puheenvuoronne. Uh, Tiedän, että se on arka paikka, rouva puheenjohtaja. En usko, että sen enempää en ole puhunut kuin muutkaan puhujat. Toivottavasti kysymykseni tuli selväksi. Selittäkää, rouva esittelijä, tämän esimerkin pohjalta, mikä on ero ennen ja jälkeen Lissabonin ihmisoikeuksien suojelussa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Eh, Rova Flotra eh, pyysi puheenvuoroa vielä sen jälkeen, eh, kun suljin tämä puhujalistan. Puhukaa lyhyesti, voimme päättää keskustelua. Niin olen pahoillani, mutta tämä keskustelu käydään paljon aikaisemmin kuin mitä se oli merkattu esityslistaan. Minä olen todellakin tässä puheenvuoropyynnössäni myöhässä, enkä kuullut mitä Rova Gal sanoi, mutta ymmärsin, että hän ehdotti tiettyä rakennetta, joka veisi meidät pidemmälle. Tämä on erittäin tärkeää ajatellen ihmisoikeusloukkauksia, jotta voisimme keskittyä näihin mekanismeihin, välineisiin, joiden avulla voidaan parantaa perusoikeuksien suojelua, jotta se olisi tehokkaampi, kuten sanotaan nämä perusoikeuskirjassa ja sopimuksessa. Minä olen aivan samaa mieltä. Tällä tavoin saisimme aikaan hyödyllisen mietinnön. Silti mietin tässä nyt mahdollisuutta, että voitaisiin hyväksyä vuosi toisensa jälkeen poliittinen perspektiivi. Me emme ole asiantuntijoita, emme myöskään mikään kansallinen valiokunta. Me olemme parlamentti ja tässä mielessä ehkäpä lähestymistapa, joka olisi, josta ottaisimme vastuun Ehkä tästä esimerkkinä kaikista, kaikista haavoittuvaisimpien ihmisryhmien oikeuden saatavuus voisi olla sellainen valittu aihe, jonka pohjalta voitaisiin valita tietyt kysymykset ja saata, saisimme aikaan va, vankemman pohjan esimerkiksi syrjintäkysymyksiin tässä perusoikeusvirasto vuosikertomuksessaan on melko tuottava ja eh, siinä käsitellään monia olennaisia kysymyksiä. Tällainen rakenne, jossa puhutaan hyvin eh, toimielimistä ja välineistämme, meidän täytyy silti pystyä puuttumaan kaikista äh, pahimpiin äh, asioihin, jotka vaativat muutoksia ja suosituksia tai erityisponnisteluja äh, unionin ja sen toimielinten osalta. Ehkä nyt voisi yhdistää nämä kaksi lähestymistapaa, jotta saisimme aikaan asiakirjan, jolla on poliittista ulottuvuuttakin ja jota kuultaisiin neuvostossa ja komissiossakin. Sehän on tavoite, johon pitäisi pyrkiä. Joka tapauksessa vaikuttaa siltä nyt, että nyt olisi hyödyllistä, että melko nopeasti saisimme aikaan keskustelun tästä lähestymistavasta, että kaikki voisivat ryhtyä mahdollisimman hyödylliseen työhön. Kiitoksia. Ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, pyydän anteeksi siitä, että tässä aikataulu muuttui, mutta en minä rajoittanut edes puheaikaa, koska eh, eh, aika tälle esityslistalle oli melko runsas sen sijaan, että meillä olisi ollut pari kolme kymmenen minuutin taukoa, eh, niin pidämme ehkä pidemmän tauon. Ja Rouva Gaal. No niin, olen samaa mieltä kaikkien ajatusten kanssa. No, käy läpi eri kysymyksiä. Miksi mainitsin jäsenvaltioita? Tiedämme varsin hyvin tässä valiokunnassa, miten käy hankalaksi, kun mainitsemme jäsenvaltioita. Mielestäni tässä mietinnössä, kun meillä nyt tämä tilaisuus on, luoda uusi järjestelmä. Tämä mainittaisi jonkin kollegan jäsenvaltio. Kyllä, toki pitäisi sormella osoittaa jäsenvaltioita, mutta en usko, että se kuuluu tähän mietintöön. Siksi halusin tällaisen muutoksen tehdä. Meillä on muita tahoja unionissa. Nyt Halutaan vain tietää, kuka tekee mitä. Mitä komissiolta edellytetään, mitä virastolta ja mikä on meidän osamme tässä kaikessa. Mielestäni tämä on nyt tärkeää. Sitten jos sanotaan, että okei, nyt on ongelma tällä ja tuolla alueella tai tässä ja tuossa jäsenvaltiossa, mitä komissio sitten tekee. Onko virastolla jotain tietoja? Sitä varten virasto perustettiinkin niin, että meillä on asianmukaista puolueetonta tietoa, jota voidaan jatkossa käyttää. Miten nämä tahot joutuvat toimimaan? Sitten vältetään se keskustelu, joka ei johda yhtikäs mihinkään. Nimittäin yksi sanoo yhtä ja toinen sanoo toista. Siis tällaiset keskustelut, jotka puuttuvat eri alojen ja varsinkin tiettyjen jäsenvaltioiden ongelmiin. Mielestäni ne tarvitsevat kunnan, kunnon tietoperustan, jonka pohjalta esittää näkemyksiä. Henkilökohtaisesti minulla on sellainen vaikutelma, että meillä on nyt ihan riittävästi eri virastoja ja toimielimiä. Ja sitten jos jossain jossa on ongelma, niin jos emme sitten käytäkään näitä tahoja, jotka on sitä varten luotu, vai sanotaankin sitten yhtäkkiä yhdestä tai toisesta ilman, että on riittävästi tietoa. Tai, tai ei kun siis vaikka on meillä kuitenkin nämä tahot, jotka voisivat tarjota näitä tietoja, jonka pohjalta jotain voisi saa lausua. Minä nyt vain haluan sanoa niin, että meillä on perusoikeuksia käsittelyä, komission jäsen, on ja meillä on virasto, niin nyt meidän pitäisi vain todeta, miten me haluaisimme näiden toimivan, mitä me ne heiltä edellytämme. Morvalle myös vastauksena tämä. Hän otti esille kysymyksiä, jotka ovat hyvin vakavia. Mielestäni on erittäin tärkeää nähdä, miksi nämä tahot, jotka nyt on luotu tekemään työtä, eivät joskus toimi, koska sanovat, että se, että se on arkaluontoinen. Meidän mietimme pitäisi keskittyä siihen, kuka tekee mitäkin. Nyt on tullut uusi hetki, uusi perus oikeuskirjat ovat aikaisemmin. Sitten meillä on tulossa kokous, joka ihmisoikeussopimusta ja kyllä. Ja tähän mietintään täytyy panna se, mitä nämä tarjoavat kansalaisille, keskittyä siihen. On aika iso, sanoisinko ihan väärin ymmärrys, koska odotukset ovat niin erilaisia. Nyt on tärkeää keskittyä siihen, Niin minä puhun niin lujaa, ettei tarvitse mikrofoniakaan. Siis miten me voimme parhaiten käyttää kaikkia näitä mekanismeja, instituutioita nyt käytössämme on. Ja, ja tämä julkinen tuki, joka nyt tulee perusoikeuskirjasta ja Lissabonista. Ja kyllä meillä poliittisesti on mahdollisuus. Olisi poliittisesti kyllä viisasta. Jos sitten sanotaan, että tämä on vain poliittinen viesti, niin siksi on erittäin tärkeää, että miten näihin asioihin puututaan. Sitä paitsi täytyy tietää, että tämä kestää koko vuoden, koska se tulee marraskuussa vasta täysistuntoon. Eli me voimme tähän vielä lisätä ihan kaikki oleelliset seikat, jotka vuoden saatossa tulevat. Niin, että komission jäsenen kanssa tarvitaan keskusteluja ja istunto yleissopimuksia ja niin edelleen. Vielä tulee virastolta tulee uusi kertomuskin piakkoin. Se esitellään meille 10. kesäkuuta. Sitten meille tulee kuulemistilaisuus 21.2. kesäkuuta. Ja ehkä sitten kaikki tämä tieto, jota saamme ja keräämme, voitaisiin ottaa mukaan tähän mietintöön. Siksi minä tykkään tästä ajatuksestakin, että, että se tulee vasta marraskuussa täysistuntoon. Luotan kyllä yhteistyöhön, koska yhdessä tämä on tehtävä. Kyse on virtaviivaistamisesta, siinä miten parlamentin asian näkee, miten siihen voidaan puuttua ja miten mekanismit hyödyttäisivät paremmin kansalaisia, ihmisiä EU-ssa. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin hyvät kollegat, näin pääsimme kokouksen tämän vaiheen loppuun. Ehdottaisin, että me pidämme tässä vaiheessa 45 minuutin tauon ja me palaamme tänne kello 11.30. Meillä on yhteiskokous naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan kanssa koskien ihmiskauppaa. Tämä on uusi ehdotus Eli tämä kokousvaihe 11.30. Eh, ja toivottavasti palaatte tänne sitten keskusteluihin. Kiitos.

Everybody, I reopen our, uh, our meeting. We have one, uh... Nyt uh, aloitan uh, avaan kokouksen. Meillä on täällä esityslistalla uh, yksi asia, ihmiskauppa. Kyseessä on puitepäätöksen 2002-629 kumoaminen. Meillä on täällä kaksi esittelijää paikalla. Aivan ensiksi tär- tärkein asia on se, että kyseessä on yhteiskokous työjärjestyksen 51 artiklan mukaisesti ja siitä syystä meillä on yhteiskokous naisten oikeuksien ja libevaliokunnan yhteiskokous. Kaikki vastaavat kokoukset järjestetään yhteiskokouksina vastedes ja ne pidetään naisten oikeuksien tai libevaliokunnan äh, valiokuntakokouksien yhteydessä. On tärkeää sanoa asia, josta kaikki olemme tietoisia. Ihmiskauppa on hyvin vakava ihmisoikeusloukkaus ja se on nykyaikaista orjuutta. Nyt olemme lukeneet sanomalehdistä hyvin ikäviä tapauksia, surullisia kertomuksia jopa EUn jäsenvaltioissa – on erittäin tärkeää siis, että me teemme asialle jotakin. Nykyiset lainsäädäntöpuitteet eivät ole osoittautuneet tehokkaiksi. 2009 komissio antoi ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi ajatellen ihmiskaupan torjuntaa ja uhrien suojelua Eh, sillä välin Lissabonin sopimus tuli voimaan ja komission piti muotoilla uudestaan ehdotuksensa ja eh, antaa direktiiviehdotus. Nyt kun odotamme komission uutta ehdotusta 2010 on jo hyväksytty päätöslauselmaa ajatellen eh, ihmiskaupan torjuntaa me odotamme kovasti, että kuulemme millaiset, miten nämä parlamentin huomiot on otettu huomioon komission ehdotuksessa. Tässä on toisena puheenjohtajana Eva Britt Svensson. Hän on naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtaja. Eli hänellä nyt ole mitään lisättävää, niin annan suoraan puheenvuoron Euroopan komission edustajille ensiksi ja sitten myöhemmin neuvoston edustajille. E, Euroopan komissiosta herra Rive. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti rouva puheenjohtaja. Kuten jo totesittekin, komissio on tehnyt ehdotuksen. Se on maaliskuulta. Siinä pyritään torjumaan ihmiskauppaa. Tuskin on syytä edes perustella, kuten itsekin totesitte alustuksessanne, miksi ihmiskauppa-ongelma otetaan niin vakavasti, miksi se edellyttää EUnkin puuttumista. Ei todellakaan voida hyväksyä tällaista uuden ajan orjuutta missään. Komissio, sekä edellinen että nykyinen komissio, haluaa asettaa tärkeälle sijalle – ihmiskaupan torjumisen. Direktiiviesitys on hyvin samantyyppinen kuin on myös tämä puitepäätöskin samasta aiheesta. Se oli neuvostossa 2009 keskustelussa mukana, kuten tietän, että keskustelut johtivat periaatteelliseen yhteisymmärrykseen tekstistä. Ja viime marraskuun lopulla oli tämä kokous. Siellä on joitakin muutoksia tullut myös tähän nykyiseen esitykseen. Direktiiviesitys ottaa huomioon myös aikaisemman puitopäätöksen vuodelta 2002, myös ihmiskauppa-yleissopimuksen Euroopan neuvostosta. Komission esitys menee vielä pidemmällekin. Seuraavissa kohdin vahvistetaan uhrien suojelua, laajennetaan tuomiovaltaa koskemaan myös Euroopan unionin ulkopuolisiin alueisiin, pyritään yhdenmukaistamaan ja koventamaan rangaistuksia. Neuvosto on pyrkinyt ottamaan huomioon parlamentin mainitsemanne päätöslauselman 10. helmikuuta käsittäen ihmiskaupan. Voimme tyytyväisenä vain panna merkille, miten lähellä meidän esityksenä on parlamentin suosituksia omassa päätöslauselmassa. Minä toivon ja uskonkin, että te olette tämän asian kanssa yhtä mieltä. En nyt tässä vaiheessa aio yksityiskohtaisesti esitellä esitystä. Totean vain, että olen vakuuttunut, että tämä on tärkeä askel kohti sitä, että voidaan poistaa tai ainakin merkittävästi vähentää tämän tyyppistä rikollisuutta. Komissio uskoo, että ehdotus on kunnianhimoinen varsinkin koska se lähtee ihmisoikeuksista käsin torjumaan ihmiskauppaa. Siksi se pyrkii vahvistamaan uhrien suojelua, pyrkii ennaltaehkäisemään tätä rikollisuutta mahdollisimman pitkälle täytäntöön panemalla äh, rikosoikeutta ja syytetoimia. Mainittako vielä yksi asia. Siihen ei voida tästä direktiossa kuitenkaan puuttua. Nimittäin että tarvitaan lisää yhteistyötä ja kumppanuutta niiden kolmansien maiden kanssa, joista uhrit usein ovat peräisin. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta meidän ihmiskauppapolitiikassamme. Meidän täytyy torjua tätä ilmiötä sen syntysijoilla. Me komissiossa jatkamme myös muita kuin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä syytetoimia, ennaltaehkäisyä, uhrien suojelua myös Euroopan unionin ulkopuolella, kuten on neuvoston hyväksymässä asiakirjassa viime marraskuussakin todettu. Direktiivi ehdotus on jo esitetty neuvoston työryhmissä ja yleisesti ottaen jäsenvaltiot ovat tukeneet esitystä ja sen sisältöä. Jotain muutoksia tulee, mutta nyt on kovin varhaistaan niihin mennä, koska emme tarkkaan tiedä, mi- mihin puututaan vielä neuvostossa. Uskon kuitenkin, että voidaan ajatella, että jäsenvaltioiden muutosesitykset ovat aika rajallisia kaiken kaikkiaan. Lopuksi haluaisin mainita vielä yhden näkökohdan esityksestämme. Se on erityisen tärkeää nyt tänään. Neuvottelut esityksestä ovat ensimmäisiä tilaisuuksia – parlamentille olla lainsääntäjänä tällaisessa ennen kolmanteen pilariin kuuluvassa asiassa. Me olemme komissa kiitollisia tästä ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä parlamentin kanssa. Tiedän, että kaikki toimielimet ovat yhtä vakuuttuneita siitä, että ihmiskaupan torjuntaa pitää vahvistaa ja jatkaa. Siksi olemme sitä mieltä, että meillä on täysi syy uskoa siihen, että pääsemme nopeasti yhteisymmärryksen direktiivin tekstistä. Ja kiitoksia kovasti. Thank you. Well, uh... Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin neuvoston edustajaa herra Molinossia puhumaan. Pues, eh, bien, muchas gracias. Äh, kovasti kiitoksia, äh, että saan puheenvuoron. Ja totta kai aivan kuten äh, direktiiviehdotuksessa on ajatellen alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä. Me haluamme kiittää komissiota. Se on esittänyt nämä ehdotukset aivan sen mukaisesti kuin me sovimme, kun komissio aloitti. Ja Niinpä Espanja puheenjohtajavaltiona me olemme eh, pyytäneet, että komissio ehdottaa mahdollisimman eh, aikaisessa vaiheessa ehdotuksensa. Eh, tämä on hyvin tärkeä aihe, aivan kuten lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja sen torjunta. Niinpä ihmiskauppa on myös hyvin olennainen teema. Todellakin komission ehdotus 2009 ja siihen on tehty tiettyjä muutoksia. Kakosartiklassa viitataan Varsovan sopimukseen, vaikka hiukan sitä on laajennettu ajatellen varsinkin varsinkin hyväksikäyttöä ajatellen ja Mm, nimenomaan ihmiskauppaa käydään niin, että nämä henkilöt ovat itse mukana tässä rikollisessa toiminnassa. Kerjäys, kerjää, nämä henkilöt ovat usein mukana kerjäyksessä ja niinpä meidän mielestämme tämä on sopiva laajennus. Mitä tulee sitten rangaistuksiin, tässä eh, mennään oikeille linjoille. Eh, tässä korjataan tekninen eh, virhe. Tässä aikaisemmissa ehdotuksissa puhutaan tietyistä maksimirangaistuksista. Tietenkin teknisestä näkökohdasta tällä ei ollut paljonkaan järkeä, jos puhutaan ainakin kahdeksan kymmenen vuoden rangaistuksesta. Niinpä komissio on poistanut tämän viittauksen. Ja mm, tässä uhri, uhrikäsite on tietenkin hyvin hankala, ja varsinkin kun katsotaan nämä alaikäisiä, ei hiukan polemikia synnyttivät myös muut, muut viittaukset. Tässä puhutaan raskaudesta. Kyseessä on erityisen haavoittuvainen tilanne. Ja parlamentti antaa tästä oman kantansa. Tässä puhutaan myös sanktiot juridisille henkilöille, oikeushenkilöille, ja tässä täytyy ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden eri oikeusjärjestelmät. joissa Joissakin tällainen oikeushenkilö on rikosoikeudellisessa vastuussa ja joissakin ei. Ja tässä myös alaikäiset sen jälkeen, kun heistä tulee täysikäisiä, niin ottaa huomioon rikosoikeudellisen vastuun näkökulmalta Ja tietenkin tässä riippuu myös siitä, mikä on tuomiosuhteessa uhriin. Ja tässä on hyvin erilaisia näkökulmia juridisesti. Ja me voimme puhua myös lääkärin tai psykiatrin hoidosta, joita vaaditaan. Tässä kiinnitetään erityistä huomiota suojeluun oikeuden, oikeudenkäynnin yhteydessä alaikäisiin nähden ja samoin painotetaan myös ennaltaehkäisyä. Ennaltaehkäisyä tässä rikoksessa, se on hyvin tyypillinen asia Eh, yritetään välttää rikoksia. Eh, kyse on rikosoikeudellisesta yhteistyöstä. Eh, ja tässä kohta 15 siinä puhutaan tiedonvaihdosta ja henkilöstä kysymyksistä ja niinpä nämä asiat ovat erittäin tärkeitä ehkäisyn kannalta. Sitten 16 äh, äh, valvontaelin, siinä on annettu jäsenvaltioille täysi äh, vapaus, aivan kuten johdantosan kappaleessa 17. Näin voidaan järjestää tällainen valvontaelin ja se valvoo, antaa neuvoja näissä kysymyksissä. Espanja puheenjohtajavaltiona pyrkii saamaan aikaan epävirallisia sopimuksia jo parlamentin kanssa ja Tätä työtä jatketaan vielä Belgian puheenjohtajakaudella. Me luotamme täysin siihen, että Belgia puheenjohtajakaudellaan tekee parhaansa tässä aiheessa, sama kuten, samoin kuten lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa. Ja he puhuvat etupäässä teidän kanssanne, mutta me kyllä aloitamme nämä keskustelut. Niinpä toivotan paljon onnea, myös onnea Belgialle puheenjohtajakaudellaan ja minä luotan, voitte luottaa tässä nykyiseen puheenjohtajavaltioon. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitoksia. Nyt esittelijät uh, Anna Heder sosiaalidemokraateista ja sitten uh, Bauer EPPstä. Tästä ensimmäisenä puheenvuoro Rova Hedille ja sitten Bauerille. Jag hoppas nu att tolkarna... Kiitoksia. Minä uskon, että että tulkit ovat saaneet tämän puheeni etuajassa, koska on hyvin, hyvin tärkeää, että he näkevät sen, ettei minua tule väärin tulkituksi, tulkatuksi. Ensiksi haluaisin komissio, komissaari Malmströmiä kiittää siitä, että näin nopeasti tehtiin tällainen direktiiviehdotus. Aivan kuin kuten e, komissio totesi, ihmiskauppa on eräs vakavimmista rikoksista ihmistä, ihmistä kohtaan. Me tiedämme, että sosiaalinen syrjäytyminen on eräs niistä suurimmista syistä, joka on tämän ilmiön takana. Ja aina meidän täytyy katsoa kokonaisvaltaisesti kaikkea politiikkaa, johon tämä liittyy. Ei pelkästään rikosoikeutta, vaan meidän täytyy katsoa myöskin sosiaalipolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa. Aivan lyhyesti minä annan nyt näkemykseni ehdotuksesta se, mikä on hyvää, mutta myös siitä, mikä täältä puuttuu. Ja sitten minä haluan kuulla, mitä kollegat asiasta sanovat. Olen hyvin iloinen siitä, että lasten näke, näkökulma on selkeämmin tässä esillä kuin aikaisemmin, koska aina kun lapsista on kysymys, niin lasten paras täytyy ottaa huomioon ja pitää toimia nopeasti. Me olemme tästä aikaisemminkin tänään puhuneet. Mikä on myönteistä on se, että oikeusistuimia on eh, enemmän ja se, että kussakin maassa voidaan ihmiskauppaa rikoksista tuomita. On myös hyvä, että tässä ehdotuksessa on myöskin uhreille laajennettu suojelua ja myöskin se, että uhrien turva oikeusprosessissa on vahvistettu. 2009 vuoden lopussa parlamentti teki suullisen kysymyksen ja päätöslauselma ehdotuksen ja siinä kävi ilmi se, mitä parlamentti haluaa tulevaan direktiiviin. Eräitä asioita kuitenkin puuttuu tästä komission ehdotuksesta. Ne ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi se, kuinka me torjumme IT-rikollisuutta ja miten ihmiskauppa, ihmiskauppa ja internet Tarvitaan EU-tason koordinaattori, joka koordinoi EU-yhteistyötä kaikkien kansallisten koordinaattoreiden kanssa. Ja me haluamme myöskin, että vuosittain näitä toimia ihmiskauppaa vastaan arvioidaan. Tämä puuttuu komission ehdotuksesta. Ja myöskin päätöslauselmaehdotuksessa on hyvin tärkeä asia, joka puuttuu, on tietojen kerääminen. Siinä on hyvin suuri ongelma, kun on lapsipornografiasta kysymys. Tämä on globaali ongelma, mutta myös EUn ongelma. Me tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja tietoa siitä, eh, tietoa, mitä tasa-arvoinstituutti ja Frontex ja muut EU-virastot tekevät. Artikla 15.2 komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot ryhtyvät sopiviin toimiin, kuten tiedotuskampanjoihin. Minä haluaisin vielä tarkempaa tietoa, minkälaista minkälaista tiedotuskampanjaa tehdään sekä EU-ssa että EUn ulkopuolella, joka suunnattaisiin uhreihin, mutta myöskin käyttäjiin ja näiden palvelujen ostajiin. Minkälaista tilastotietoa sitten katsotaankin ihmiskaupasta, niin huomaamme, että suurin osa uhreista Euroopassa on naisia ja tyttöjä. Tämä täytyy ottaa lainsäädännössä huomioon ja komission ehdotuksessahan onkin lasten oikeudet otettu huomioon, mutta sukupuolinäkökulma puuttuu. Tavallisia Tavallisin muoto on seksi, orjuus, mutta se ei tarkoita sitä, että muut ihmiskaupan lajit jätetään huomiotta. Me tarvitsemme oikeanlaista lainsäädäntöä, vaikka joskus se saattaa tuntua ristiriitaiselta. Täällä ainoastaan korostetaan sitä, että kansallisessa lainsäädännössä nämä toimet kriminalisoitaisiin silloin, kun tiedetään ihmiskaupasta olevan kysymys. Mutta tärkeää olisi vähentää kysyntää esimerkiksi halpaa työvoimaa ja seksipalvelujen tarvetta. Tässä itse lainsäädäntöosassa tämä asia puuttuu. 15.4 kohta pitäisi olla sitova direktiiviehdotuksessa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi, niillä pitäisi olla velvollisuus kriminalisoida palvelujen ostaminen ihmiskaupan uhreilta. Sitten vielä lopuksi minä haluaisin esittää joitakin kysymyksiä komissiolle ja myöskin neuvoston edustajille, koska olette paikalla. Ensimmäinen kysymys on komissiolle. Miksi toimivaltuuksia jäsenvaltioille rajoitetaan kohdassa 9.2. Ja sitten toimivalta, miten tämä oleskelu artiklassa 9 kautta 6c, eh, miten se on määritelty. Sitten vielä kysymys neuvostolle. Miltä näyttää se, että, että kuinka tämä kriminalisointi palvelujen nostamisen kohdalla, miten se etenee, mitä siitä neuvosto on keskustellut? Minä ja Rouva Bauer, me kutsumme teidät seminaariin ihmiskaupasta ja se pidetään 10.6. Mitä aikatauluun tulee, niin me aiomme lykätä määräaikaa tarkistusten jättämiselle. Se tulee olemaan toinen, ei toinen kuudetta, vain 13 kuudetta. Mutta me palaamme vielä tähän tarkistusten määräaikaan tarkemmin, mitä pikimmin. On kuitenkin hyvin tärkeää, että te tulette paikalle eh, kuulemaan seminaaria ja sitten teemme näitä tarkistuksia. Ja sitten odotan kiinnostuneena, mitä Rova Bauer ja muut kollegani sanovat.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 Siellä on aivan upo uusia määritelmiä, laajempiakin määritelmiä, jotka auttavat myös soveltamaan tätä lainsäädäntöä. Tämä on hyödyllistä jatkoa ajatellen. On erittäin kiitettävää myös sekin, että verrattuna aikaisempaan tekstiin, niin pakotteiden soveltamisala kattaa kerjäämisenkin. Aikaisemmin sitä ei ole pidetty laittomana toimintana. Sehän on ollut hyvin ö, tuloja tuottavaa toimintaa Euroopassa ja siksi tämä esitys onkin askel eteenpäin näiltäkin osin. On erittäin tärkeää, että teksti kattaa myös lapsiuhrit. Me olemme pitkään odotelleet tätä esitystä. Meidän täytyy pystyä myös kuulustelemaan lapsia, mutta vain kerran tällaisessa oikeuskäsittelyssä. Sen jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi videonauhoituksia. Niin ikään on ilmeistä, että kysymysmerkkiä vielä on. Muutamia muotoilia täytyy vielä korjata tekstissään. Kuitenkin esittäisin muutaman kysymyksen myös komissiolle. Ne ovat sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole saatu tyydyttävää vastausta komission esityksessä. Ensinnäkin Euroopan neuvoston yleissopimuksesta. Sehän kattaa myös uhrien suojelun ja myös sen, että he pääsevät työmarkkinoille ja ammattikoulutuksen piiriin. Tätä ei ole kuitenkaan esityksessä mukana, enkä ymmärrä miksi. En todellakaan ymmärrä, minkälaisia perusteluita on sen taustalla, että ei mainita jotain, kuitenkin on 136 esityksessä. Eli tätä rangaistusaikaa on lyhennetty tämän vähimmäisrangaistuksen kohdalla eli kuudesta viiteen ja 12 kymmenen vuoteen. Jos tässä sanotaan kerran, että tällaista ihmisoikeusrikkomusta ei voida hyväksyä tällaisessa tilanteessa, vaikka kyse on hyvin vakavistakin rikoksista, niin kuitenkin en oikein ymmärrä, miksi tässä on alennettu rangaistuspituuksia esityksestä toiseen. Siellä on muutakin epäselvää. Olen iloinen, että teksti kastaa, kattaa myös ihmiselimillä tehtävän kaupan, mutta aivan selvää ei kuitenkaan ole, missä määrin nämä eri määräykset kattavat elementin. Siksi tarvitaan varmasti täsmennyksiä näiltä osin. Vielä yksi kysymys. Meidän päätöslauselma esityksessämme todetaan, että me suosittelemme Euroopan unionin komissiolle, että pitäisi nimetä taho raportööri myös Euroopan osalta. Meillä kyllä on kansainvälinen olemassa, mutta minkälaista koordinaatioita ei ole saatu aikaan. Yhteensovittaminen on ollut puutteellista eri pääosastojenkin kesken. Vielä eräs näkökohta, jonka haluaisin mainita, nimittäin 18 vuoden ikärajaa. Rendkívül sok panast hallottunk különböző. Olen kuullut paljon valituksia eri asiantuntijoilta. Kun ajatellaan metodologiaa, niin sanotaan, että tämä on kovin vanha menetelmä 20-30-luvulta – ja siksi he ovat tämän tiedon perusteella määritelleet ikärajan. Jos kerran puhutaan lapsesta lapsena eli alaikäisenä, niin puhuttakoon niin. Mutta kuitenkin sitten myöhemmin on pyrkimys asettaa ikäraja, jos uhrilla ei ole mitään henkilöllisyyspapereita ja pyritään selvittämään ikää. Siihen on kaksikin keinoa nykyisen käytännön pohjalta ensinnäkin luitten röntgenkuvaaminen tai sitten hampaiden tilan tarkastaminen. Kysyisin vai onko mahdollisuutta saada tässä menetelmässä mitään edistystä, koska moni pitää tätä nöyryttävänä. Kiitos. Thank you, Mrs. Bauer. Kiitoksia Rouva Bauerille. Tähän mennessä me olemme saaneet puheenvuoropyyntöjä kolmelta kollegalta. Mm. Niinpä. Niitä neljä puheenvuoropyyntöä ja minä suljen puhujalistan tähän. Ja sitten keskustelujen jälkeen annan puheenvuoron vielä komissiolle. Ensimmäinen puhuja on Rova Sargentini. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä direktiivi pitää tavoitteena estää ja suojella. Minä haluan puhua suojeluosiosta. Minun mielestäni paras tapa tässä on auttaa ihmisiä suojelemaan itseään, voimaistaa uhreja, ihmiskaupan uhreja. Mutta miten se tapahtuu? Tässä on yksi asia, josta tuskin puhutaan edessä. Täällä tietopaketissa sanotaan, että se ei ole direktiivin osa ja kyseessä on oleskelulupakysymys. Viimeisessä direktiivissä, jolle tämä nyt perustuu, siinä oli väliaikainen oleskelulupa kysymys käsiteltynä, mutta tässä ei ole nyt. Mitä se tarkoittaa uhrin suojelun kannalta? Minun mielestäni tämä on puute tässä direktiivissä. Me me voimme auttaa ihmisiä asumiskysymyksissä, oikeusavulla annamme psykologista apua, mutta jos emme voi taata heille oleskelulupaa, olipa se sitten pysyvä tai väliaikainen, on hyvin vaikeata auttaa ihmisiä suojelemaan itseänsä. Nyt tämä viimeinen direktiivi. Viime direktiivissä annettiin väliaikainen oleskelulupa sillä perusteella, että oikeudenkäynnissä uhri teki yhteistyötä, koska se on aika vaikeata ja tässä puhutaan, että jatketaan oikeuskäsittelyä, vaikka uhri ei äh, teekään yhteistyötä. Äh, se on erittäin hyvä äh, siinä mielessä, että löydetään rikolliset, mutta siitä puuttuu tämä oleskelulupa ulottuvuus ja, jo, ja todellakin pääsisimme suojeluun, jos se otettaisiin mukaan, ja näin ihmiset voisivat suojella itseään. Uhrien voimaistaminen mielestäni on avainasia. Toinen seikka, joka saattaisi olla ristiriitainen tässä, ja siinä on kyse siitä, että kriminalisoidaan niitä, heitä, jotka käyttävät ihmistä hyväkseen, jos tietävät äh, tämän ihmisen olevan äh, ihmiskaupan uhri. Jos me äh, kriminalisoimme nämä palvelun käyttäjät, me kriminalisoimme myös uhrit kun puhumme käyttäjistä, puhutaan lähinnä seksipalveluista. Seksityöläinen myös kriminalisoidaan. Ja jos puhutaan voimaistamisesta, se saattaa olla hyvin vaarallinen tapa mennä eteenpäin, koska olipa laillisesti tai laittomasti työssä, jos on ihmiskaupan uhri tai ei, jos joutuu tähän tilanteeseen, niin joutuu myös yhteiskunnan marginaaliin. Tässä asiassa olen hyvin voimakkaasti esittelijänä kanssa eri mieltä. En olisi maininnut tätä, jos hän ei olisi esittänyt neuvostolle kysymys, olisiko tämä sitova aikaisemmin maa pystyi itse valitsemaan, ja jos tämä on minimistandardi, jossa voimme pysyä, olisin tyytyväinen, mutta minä en haluaisi, että tämä olisi sitova kaikille 27 jäsenmaalle. Otetaan komission vastausta oleskelulupakysymyksessä. Kiitoksia. Täällä on muitakin kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Seuraavaksi Rova Morvai. Thank you. I believe that the uh, Kiitoksia. Minä uskon, että perustavanlaatuisin kysymys tässä asiassa on, miten nähdään nämä kytkökset ja yhteydet ihmiskaupan kohdalla naisten ja lasten osalta seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai sitten seksitiolisuus ja prostituutioon. Ei kai voida välttää tätä kysymystä enää. On nimittäin paljon tutkimuksia, omat tutkimuksenikin, omat työni uhrien kanssa. Nämä tutkimukset osoittavat, että naisten ihmiskaupassa kaikkein suurin syy on seksiteollisuuden normalisoituminen ja prostituution normalisoituminen, jos se sitten on okei okay käyttää naisia sukupuolisesti ja hyväksikäyttää ja siirtää, äh, riistää seksiteollisuudessa, niin sitten tarvitaan enemmän myös tarjontaa. On tällainen ajatus, että seksityö on olemassa, että se on kiinnostava, jännittävää ja, ja ikään kuin ei olisi riittävästi naisia tähän mukaan lainausmerkeissä mielenkiintoisen työhön, eli prostituution on enemmän kysyntääkin. Ja kysynnän tyydyttämiseksi on tarjontaa. Se väkivallan, väärinkäytön muodossa se johtaa ihmiskauppaan. En usko, että tässä tehdään palvelusta uhreille sillä, että luodaan paperia ja asiakirjoja yhä enemmän ilman, että mietitään näiden kytkösten yksityiskohtia. Ennaltaehkäisyssä parasta on tietenkin ennaltaehkäistä prostituutio ja suojella uhreja niin, että tarjotaan palveluita. Ei niin, että yksilöidään naisilla käytön ihmiskaupan uhreet, vaan myös prostituution uhreet, jotka haluavat jättää prostituution. Se on keskeinen kysymys kaikissa Euroopan maissa, että naiset, jotka haluavat jättää prostituution, eivät niin voi tehdä. Ei ole heille palveluita, koska tämä erottelu on niin keinotekoista, siis ihmiskauppa ja prostituutio tai sitten suostumuksen verosta prostituutio, se on väärin mielestäni. En usko, että sinällään prostituo pitäisi kriminalisoida, kuten täällä todettiin aikaisemmin, se olisi oikeastaan väärin prostituoidulle, mutta minusta ei siinä ole mitään väärin, että asiakasta vastaan nostetaan syyte. Pitäisi kuulla enemmän Ruotsin kokemuksista muistakin maista. Olen aika vihainen myös ajatellen sitä, että nekin, jotka tietävät, että ostavat ihmiskaupan piiristä tulevilta naisilta palveluita, niin kyllä pitäisi edes minä miettiä kriminalisoida heidän toiminta vai eikö se ole nyt ihan selvä, että heitä on kriminalisoitava. Kiitos kovasti. Joo. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Rouva Kosta. Kiitoksia neuvostolle ja komission viraston aikaa osoittaa hyvin, että kaikkein tärkeimpiä teemoja, jossa meillä nyt on kolmannessa pilarissa aikaisemmin asioissa toimivaltaa, sitä paitsi Parlamentissa, tätä käsiteltyä kymmenisen vuotta, kansallisissakin parlamenteissa ja naisjärjestöt ovat tätä työstäneet. Ja jos sallitte, niin haluaisin keskusteluni antaa muutama päivä sitten kuulen naisel Paula Kolumbus Zevolle. Hän on ollut täälläkin ollut parlamentissa 96 asti ja hän ensimmäisten joukossa oli ajamassa valkoista kirjaa, joka olisi käsitellyt ihmiskauppaa. Siksi tämä teema on sellainen, jonka hän on oikeastaan ensimmäisenä ottanut esille. No niin. Olin iloinen siitä, että komission neuvosto ovat vastanneet meidän päätöslauselmaamme. Se on erittäin tärkeää. On Hyvä, että vihdoinkin saadaan direktiivi. Vaikuttaa siltä, että epäilemättä tämä on hyvin kokonaisvaltainen lähestymistapa, kuten vaadimmekin. Ja totta kai siellä on joitakin asioita, huomioitakin, mutta pari kysymystä kuitenkin. Olen samaa mieltä niiden puheenvuorojen kanssa, mitä täällä on pidetty. Ensinnäkin internet. Me olemme päässeet aika paljon eteenpäin tällä saralla todellakin tänään se, että ei voi oikeastaan harjoittaa viestintää riittävässä määrin tai ennaltaehkäisyä, eikä puuttua karsioihin, jos ajatellaan kansallisia poliisilaitoksen, jotka pyrkivät puuttumaan asioihin myös koordinoimalla, verkostoitumalla tutkinnassa. Nimittäin se ei onnistu, ellei voida nostaa syytteitä, ei oteta huomioon myös tätä kyberrikollisuutta. Tätä teemaa ei voida sivuttaa koska tänä päivänä se on myös väline, jota voidaan käyttää tutkinnassa. Kun kerran sitä käytetään yhtä lailla myös ihmiskaupan edistämiseen. Siksi yksi toinenkin seikka, joka vaikuttaa aika heikolta, nimittäin se, että perheitä voitaisiin myös suojella. Siis ihmiskaupan uhrien perheille annetaan suojaa. Tässä on 13 artikla, joka on kuitenkin aika heikosti muotoiltu verrattuna päätöslauselmaan. On ajateltu, että jos perheet ovat asianomassa jäsenvaltiossa, mutta kyllä henkilöitä täytyy tukea, vaikka olivat, pääsisivät perheensä luon. Tätä ehkä olisi pitänyt miettiä myös mahdollisuuden kolmanneksi. On hyvä, että siellä mainitaan myös kansalaisjärjestöt. Ja halusin jollakin jäsenvaltiolla varmaan jotain sanottavaa, ettei tätä ei ole aikaisemmin ole otettu huomioon. Oikeastaan kansalaisjärjestöt ovat aikaisemmin kuin toimielimet. Se, että meillä ei olisi mahdollisuutta ottaa edes vastaan näin, että meillä olisi jonkinlainen kehotus, voimakaskin kehotus jäsenvaltiolle tukea näitä verkkoja, joita kansalaisjärjestöt pitävät yllä. Nimenomaan usein he ottavat vastaan näitä uhreja – ja näitä järjestöjen kautta uudet pääsevät jälleen yhteiskuntaan jäseneksi. Sitä ei ole oikeastaan huomioitu, tuskin siellä edes viittausta siihen. Sitten kuten Rova Bauerkin, tässä täytyy nyt tunnustaa, että en tunne tätä asiaa, miten pitkällä on päästy tai miksi tämä on jäänyt pois. Humanitaarinen oleskelulupa, siitä on olemassa myös direktiivikin, ainakin implisiittisesti sitä voidaan pitää oikeutena, ja kuten oli aikaisemmassa direktiivissä. Ja sitten sit tässäkin direktiivissä pitäisi olla, koska se pyrkii kattamaan kaiken. Jos ei se ole, niin ehkä se on aika iso puute, ja siinä olen samaa mieltä kollegan kanssa Sargent joka otti myös tämän esille. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys, ettei huomioida, että olisi jonkinlainen koordinaattori tai raportööri Euroopan komissiota tätä teemaa varten. Ei nyt välttämättä vuosikertomusta olisi, mutta meillä olisi kuitenkin keskeistä, että se otettiin, sitä pyydettiin päätöslauselmassakin, että tällainen olisi komissio, sitä että se olisi keskeistä, että olisi tällainen solmukohta, kun olemassa muita järjestöjä ja tahoja jäsenvaltioissakin yksilöitävä. Lopuksi vielä yksi kysymys, ja minäkin kannatan sitä, kun minun maassani sitä ei vielä ole rikoksena pidetty, olen samaa mieltä, että tässä mietitään myös se, että olisi pakotteita. Kukin valtio voi rikosjärjestelmänsä mukaan vaatia, miten asiakasta kohdellaan. Sitä täytyy myös tähdentää. Kiitoksia. Vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Sen jälkeen komissio ja esittelijät, joten pyytäisin, että puhutte lyhyesti ja ensimmäiseksi Rova Alfano. Kiitoksia puheenjohtaja. Pidän komission esitystä kovin kunnianhimoisena, mutta haluaisin kuitenkin selvennyksiä liittyen yhdeksän artiklaan, 9.1 kohtaan. Se koskee nimenomaan B, C ja D kohti. Halusin tietää, mistä syystä yhdeksän artiklassa kakkoskohdassa tehdään ero C ja D välillä. Oikein olen ymmärtänyt tätä erottelua. Entä se sitten, että rikosten piiriin otetaan myös, kun ajatellaan tätä säännöstä, niin olen iloinen, että mahdollisimman nopeasti yksi esimerkki aivan lyhykäisesti. Näinä päivinä olen esittänyt kysymyksen alaikäisten prostituutiosta Kamputseassa. Me tiedämme varsin hyvin, että 75 prosenttia asiakkaista näistä ilotaloissa siitä on kuitenkin myös todistuslausuntojakin muilta naisilta. Siis siellä on jopa kolme 4 vuotiaita lapsia, joita tarjotaan näille kuluttajille, jotka tulevat enimmäkseen meidän maistamme. Toisin sanoen ei oikeastaan ole minkäänlaista tuomiovaltaa olemassa. Ei ole minkäänlaista lainsäädäntöä, joka puuttuisi näihin kuluttajiin, henkilöihin, jotka näiden lasten elämän tuhoavat. Siksi haluaisin tietää, miten komissio aikoo ottamaan tämän rikoksen huomioon ja se, että otetaan jäsenvaltiossakin sitä, äh, se otettaisiin huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi Rovilva Varanika. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä äh, Puhun lyhyesti, koska monet asiat ovat äh, käsitelleet, on käsitelty jo, mutta kun tässä nyt katsotaan tätä ehdotusta äh, ja katsotaan äh, sisältöä toisessakin hankkeessa, jonka parissa teemme töitä, eli ajatellen suojelua kysyisin neuvostolta ja komissiolta, millä tavoin heidän mielestään nämä ovat yhteensopivia tai miten täytäntöön pannaan tämän suojelumääräys uhreja ajatellen? Oliko aikomusta hyväksyä sitä, koska saattaa olla sellaisia uhreja, jotka kärsivät tämän tyyppisestä välineestä, e, jos he ovat ihmiskaupan verkostojen uhreja, ne ovat usein kansainvälisiä, ja uhri, jolla on erityissuojelu tässä, tietyt oikeudet tietyssä maassa, hänet voidaan siirtää toiseen maahan ja silloin ongelmat jatkuvat. Miten Millaisia painotuksia tai sovellusnäkymiä on tässä, tässä ehdotuksessa, jonka parissa teemme nyt töitä? Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Ja Rova Blinke Vietsuvice. Iš tiesų aš dėkoju e, komisijai ir tarybai ir pranešėjams. Ir... Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijöitä ja onnitella esittelijöitä. Me tarvitsemme kiireellisesti tällaista asiakirjaa. Direktiivin pitäisi tulla voimaan mahdollisimman nopeasti. Tässä on kuitenkin vielä joitakin avoimia kysymyksiä. Olemmeko aivan täysin tietoisia ihmiskaupan ulottuvuudesta tällä vuosituhannella? Kun ajatellaan talouskriisiä, valtavaa köyhyyttä, niin hän oikeastaan ovat ihmiskaupan taustalla. Tämän lisäksi köyhyyden poistamisen täytyy olla ensisijaisempia toimenpiteitä myös ennaltaehkäisyssä. Ihmiskaupan uhrit usein ovat todellakin tyttöjä tai nuoria, mutta ei pelkästään Euroopan unionin maista, vaan myös Euroopan unionin ulkopuolisista maista. Naisille ja tytölle käytävä ihmiskauppa toteutuu kaikkialla maailmassa. Se ylittää rajat maasta toiseen. Todellakin tästä rajoilla ei ole mitään merkitystä. Ja jotta voimme olla, me tarvitsemme hyvää yhteistyötä eri maiden kesken. Minulle ei ole käynyt selväksi, miksi komissio ei ole tarttunut meidän ajatukseemme yhteensovittamisesta. Haluaisin myös vielä todeta sen, että mitä minun tulee, niin ihmiset, jotka ostavat palveluita ihmiskaupan uhreilta, heidät pitäisi panna myös tuomioistuimessa vastuuseen. Thank you. Uh... Kiitos. Viimeisenä rouva kollegamme Hirsch. Kiitos puheenjohtaja. Liberaalien varjoesittelijänä niin minä iloitsen tästä uudesta direktiiviehdotuksesta, koska siinä on hyvin tärkeä asia esillä, sellainen, johon meidän parlamenttinakin on vaikutettava. Ja myös se, että tämä laajennetaan myöskin koskemaan kerjäämistä mielestäni hyvä kuitenkin sitten sellainen asia, että kun on e, ihmiskauppa e, niin kutsutussa normaalityöympäristössä, niin siihen täytyisi kiinnittää vielä enemmän huomiota. Mikä meille on tärkeää on, että tässä valiokunnassahan meillä on kaksi muuta direktiiviä ollut tänään keskusteltavana, seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia. Ja tässä nyt pitäisi katsoa, minkälaisia yhteitä, yhteisiä asioita näissä kaikissa direktiiveissä on. Kollega Sargentini, joka puhui tästä oleskelupaikka-asiasta ja turvapaikka-asioista, niin sekin on sellainen asia, jossa täytyy muistaa, muistaa että lähestymistavan pitää olla yhtenäinen. Vielä yksi asia. Sitäkin on aikaisemmin käsitelty ja on kysymys siitä, kuinka palveluiden käyttäjät, jotka ostavat palveluita naisilta, kuinka pitkälle heidän syyttämisessään pitäisi mennä. Jos sanotaan, että jos ihminen tietoisesti ostaa palvelun naiselta, joka on ollut ihmiskaupan uhri, niin siihen kohtaan liittyen tässä on tällainen soveltamisongelma. Miten voidaan todistaa, että tämä kyseinen asiakas tiesi naisen olevan ihmiskaupan uhri? Pitäisikö olla jonkinlainen todistus tältä prostituoidulta vai miten tässä nyt sitten toimitaan että, niin, että voidaan todistaa asiakkaan todella tienneen ihmiskaupan olemassaolosta. Ajatus on sinänsä hyvä, mutta soveltaminen käytäntöön on vaikea. Ja tässähän saattaa käydä niin, että todisteita ei löydy ja sitten saattaa jopa käydä niin, että kun tällaisia palveluita on käytetty, niin, niin, niin kukaan sitten loppujen lopuksi ei uskalla mennä poliisin puheille. Tän toinen asia, mistä haluaisin tietää lisää, on aivan sama kuten kollega täällä puhui, että kun alaikäisiä hyväksi käytetään EUn alueella, täälläkin on sellainen kysymys, että miten sitten voimme yhteistyötä näiden maiden kanssa vahvistaa sillä tavalla, että me saamme tarvittavat todisteet omia proseduurejamme varten. Kiitoksia. Kiitos, Rova Hirsch. No, Tässäpä oli aika joukko kysymyksiä. Olemme nyt kiinnostuneita kuuntelemaan vastauksianne. Herra Priibe, olkaapa hyvä. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin toteasin, että olemme tarkkaan kuunnelleet, kirjanneet kaikki huomiot ja kysymykset. Toivottavasti ette nyt ajattele, että seitsemän minuutin aikana pystyn vastaamaan tyhjentävästi kaikkiin tehtyihin kommentteihin. Aloitan kuitenkin yleisemmällä kommentilla. Tämä esitys on rikosoikeuteen liittyvä väline, siksi se on tarkoitettukin. Emme kuvittele, että kunhan se hyväksytään niin, että se esitys pystyisi kaikki ihmiskauppalliset ongelmat ratkaisemaan, eikä sen kuulukaan niin tehdä. Toivottavasti se siihen merkittävästi vaikuttaa, että ongelmia ratkaistaan, mutta selvää on, että muutamat asiat, muun muassa työlainsäädäntöön liittyvät asiat, on jätettävä muihin välineisiin tai muuhun politiikkaan yhteisössä, kuten on aikaisemminkin ollut. Toinen yleisempi kommentti. Todellakin tämä esitys kuuluu unionin uuteen toimivaltajärjestelyyn rikosoikeuden alalla. Kaikki me tiedämme, että jäsenvaltioissa, joissakin enemmän kuin toisissa, ollaan hyvin haluttomia siihen, että EU säätelisi näitä asioita. Siksi täytyy muistaa, että tämä on direktiivi esityksen mukaisesti. Ja siellä on paljon asioita, jotka sitten yksityiskohtaisemmin päätetään. Ja ne on päätettävä jäsenvaltioissa. Mutta useimmat esille tulleet asiat valiokunnan jäsenten puheenvuoroissa saavat meidän tukemme. Totta kai meillä mainittiin täällä myös internetrikollisuus, kyberrikollisuus, mutta en ole sitä mieltä, että se kuuluu direktiivin ydinalueeseen, vaan siihen kuuluu nimenomaan syytteiden nostaminen ihmiskaupan osalta. Ja siksi sitten seuraavaksi puutumme Euroopan tasolla myös kyberrikollisuuteen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että täällä tuli paljon samantyyppisiä asioita, joita on tullut myös esille keskustelussa lasten sukupuolisessa hyväksikäytössä. Mutta edelleen olemme tilanteessa, että ei ole riittävästi tietoa. Olemme olleet yhteydessä Eurostatinkin saadaksamme rikollisuudesta näiltä osin parempia tietoja. Tiedämme, että se on hankalaa, mutta minä toivon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että emme nyt ole siinä tilanteessa, että tieto olisi mukaan niin vähän, ettei olisi syytä säätää. Olemme myös täysin samaa mieltä parlamentin jäsenten huolen kanssa sikäli, että valistuskampanjat ovat tärkeitä. Ei tätä voi pelkästään määrätä säädöksin, vaan tämä tarvitsee lainsäädännön lisäksi Mm-hmm. jotain muuta. No, täällä oli aika paljon kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten voidaan jotain artikloja tulkita, miksi on jätetty jäsenvaltiolle harkintavaltaa enemmän tai vähemmän. Olen kirjannut tämän, mutta pyydän, että ette odota minulta nyt yksityiskohtaisia vastauksia kaikkeen. Esimerkiksi 9, 2 ja 5 artiklat. Olemme sitä mieltä, esitymme, esityksemme heijastelee sitä, mitä on tehtävissä. Olisimme monilta osin halunneet mennä pidemmälle, mutta ei sillä ole paljon merkitystä, että esitetään jotain, joka kuitenkin välittömästi törmää jäsenvaltioiden tiukkaan vastustukseen. Siksi täällä on määräyksiä, jotka jättävät aika paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille. Yksi aivan kohtuullinen kysymys. Me olemme siirtäneet tai leikanneet enimmäisrangaistuksen pituksia 12-10 vuoteen. Tämä odottaa oikeastaan käytäntöjä jäsenvaltioissa. Ne on huomioita. Vaikuttaa siltä, että joissakin jäsenvaltioissa 12 vuoden rangaistus on niin pitkälle menevä, että jopa tämän tyyppisessä rikoksessa, totta kai se on vakava rikos, sitä ei kukaan kiistä, että se ei olisi hyväksyttävissä. Siksi mielestäni tämä oli otettava huomioon. Toinen kysymys, joka tuli useissa puheenvuorossa esille, sekin aivan syystä, kaikki joka liittyy oleskelun lupiin, oleskeluun, turvapaikkakysymyksiin, mainitsin lyhyesti, että olimme sitä mieltä, että tämä täytyy hoitaa muilla säädöksillä – ei se tarkoita sitä, että me lykkäämme keskusteluaiheesta. Ymmärrän esimerkiksi hyvin, että esimerkiksi yksi tärkeä työlainsäädäntöön liittyvä asia on valmisteilla komissiossa. Ehkä sitten siis ehkä voidaan siinä puuttua tähän asiaan. Komissio on myös juuri julkaisemassa ilmoituksen niin, että voitaisiin rekrytoida koordinaattori ihmiskauppa-asioissa. Se koordinoisi jäsenvaltioiden työtä. Rekrytointi vie noin pari kuukautta, mutta se on käynnistetty. Tässä halutaan vahvistaa työtä tällä hankalalla saralla, harjoittaa yhteensovittamista Euroopan unionin sisällä, mutta myös kansainvälisesti. Toivon, että tämä on myös merkki siitä, miten vakavasti Euroopan unioni käsittelee tätä nimenomaista ongelmaa. No, totta kai olemme samaa mieltä sikäli, että kun ongelmaa käsitellään, on kansalaisjärjestöllä tärkeä osa. Mielestäni se jossain on mainittukin 15.2 artiklassa. Olemme myös kovasti samaa mieltä siitä, että lainsäädäntö on yksi asia, sen täytäntöönpano on toinen juttu. Emme, ei meillä ole mitään harhakuvitelmia. Ei se nyt ole ensimmäinen kerta, että säädetään lakeja mitä ei tapahdukaan. Täytäntöönpano onkin siksi äärettömän tärkeässä asemassa tämän direktiivin kohdalla, kunhan se hyväksytään. Eikä ole kyse siitä, että se siirretä kansalliseen lainsäädäntöön, vaan sitä on myös täytäntöön pantava. Mutta siinä on nimenomaan yksi syy siihen, että ei tätä pitäisi viedä liian pitkälle, ettei olisi tavallaan hyväksyttävyyttä hallitusten ja hallintojen puolella. Näin voidaan osoittaa eilenkin, että tässä voitte jotain saada aikaan. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin viime kädessä kyse on kansallisista rikosoikeus- tai poliisiviranomaisista, jotka ovat vastuussa näiden asioiden käytäntöpäivästä. Kiitoksia kovasti. Thank you. Uh... Kiitoksia. Minä sain viestin uh, siitä, että tulkien pitäisi lopettaa nyt tässä vaiheessa, joten olen pahoillani. Mutta totta kai ne asiat, jotka jäävät uh, vielä käsittelemättä, tai niihin ei saatu yksityiskohtaista vastausta, niin voitte mahdollisesti vastata niihin kirjallisesti. Meillä on täällä nyt kaksi esittelijää, jotka haluaisivat kommentoida lyhyesti, mutta minulle kerrottiin, että tulkit eivät pysy. Voisivatko tulkit pysyä vielä kolme minuuttia? Silloin meillä on puolentoista minuutin puheenvuorot kummallekin esittelijälle. Mrs. Hatt, please. Rouva Head, olkaa hyvä. Yes. Bara mycket kort. Jag är jättetacksam. Aivan todella lyhyesti. Olen hyvin eh, kiitollinen tästä keskustelusta, jota me kävimme. Haluaisin vain selventää yhden asian, mikä kävi ilmi tässä kysymyksessä, kun kriminalisoidaan palveluiden käyttäjät ja täällä puhuttiin pakkoprostituutiosta, mutta me tarkoitimme sitä, että kaikki palvelujen käyttäjät ovat ovat kriminalisoitavissa, onpa kysymys sitten kerjäämään pakotetuista tai muista. Pal- eli, eli ei ole pelkästään pakkoprostituutiosta kysymys. Tässä direktiivissähän on kysymys siitä, että meidän täytyy puhuta, puhua niistä ongelmista, joita, joita todella on. Olemme puhuneet köyhyn, köyhyyden torjunnasta ja, ja siitä, että seksuaalipalveluiden kysyntää vähennettäisiin. Meidän on puhuttava näistä asioista, vaikka se onkin vähän ristiriitaista. 27 jäsenmaata joutuvat kaikki osallistumaan tähän työhön, jotta voimme ihmiskauppaa torjua. Ja koko se työ, mikä on tässä tehty, niin se johtaa sitten kesäkuun seminaarin. Kiitos. Thank you, Mrs. Head. Kiitoksia, Rohed. Kiitos kovasti. Olen aivan varma siitä, että meillä on tarpeeksi mahdollisuuksia keskustella näistä asioista. Emme me tässä pääse paljonkaan eteenpäin. Minä odotan kovasti tulevia keskusteluja. Kiitoksia Rova Bauer. Nyt päätän äh, kokouksen. Me jatkamme kello 15. Kiitoksia. Hyvää ruokahalua.